Je voudrais vous indiquer... Haluaisin ilmoittaa teille, että sovittelu talousarviovaliokunnan delegaation ja Euroopan parlamentin byron kanssa on päässyt eilen alkuiltapäivästä sopimukseen Euroopan parlamentin talousarvioesitykseksi vuodelle 2016. Haluaisin kiittää esittelijäämme Gérard Preta, joka oli erityisen vahva neuvotteluissa. Pedagoginen me saimme aikaan mandaatin valiokunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt poikkeuksellisia investointeja, jotka vastaavat fyysisen turvallisuuden turvaamiskuluja ja kyberturvaamiskuluja parlamentissa vastaavat 15 miljoonan euron osuutta ja muut talousarvion osat verrattuna vuoden 2015 tasoon nousuvat 1,6 prosenttia. Nämä kaksi tavoitetta saatiin selitettyä vaikka tietyissä budjettikohdissa emme saaneet yksimielisyyttä aikaan. Haluaisin myöskin ilmaista iloni liittyen äänestystulokseen. Se oli lähestulkoon yksimielinen täysistunnossa liittyen monivuotoisen rahoituskehyksen tarkistukseen. Me saimme 21 miljardia maksu sitoumuksia, joita ei vuodella 2014 saatu käytettyä, koska ohjelmien toteutuksessa oli ongelmia. Haluaisin kiittää esittelijöitä Toma ja Ulbrich, jotka olivat mukana ja saivat edustaja Fernandesilta 150 prosenttia tukea tällä vaikealla talousarvio kaudella vaikeassa työssä. Ja tämän todettua niin haluaisin vielä vakuuttaa, että ensimmäinen huhtikuuta järjestetyn kokouksemme pöytäkirja asetetaan tänne alle ja käsittelemme seuraavaa pöytäkirjaa seuraavassa kokouksessa. Antaisin nyt ähm, edustaja Dinnanalle puheenvuoron kalastuksen liittyen, onko hyvä. Kompetentti. Kyllä kyseessä on kalastusvaliokunnan mietintö. Heillä on toimivalta tähän asiaan liittyen. Kuten tiedätte, neuvostolla oli neuvottelu valtuutus siitä, että on Euroopan yhteisen ja Marikoskarin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus. Pöytäkirja on valmis, mutta on siis vaadittu, että parlamentti hyväksyy tämän tänään. Tässä halutaan siis antaa kalastusmahdollisuudet eurooppalaisille kalastusaluksille kalastaa Madagaskarin tasavallan vesillä ja lisäksi vahvistaa yhteistyötä Madagaskarin ja EUn välillä siten, että kehitetään kestävää kalastuspolitiikkaa siten, että säilytetään kalakannat hyvässä kunnossa molempien osapuolten eduksi Madagaskarin kalastusvesillä. Kaksituhatta 2015-2018 välisenä aikana on sovittu tietystä hinnasta korvaukseksi. Ja minulla ei ole kyllä mitään huomatettavaa, että voisi tätä hyväksyä. Qui souhaite s'exprimer? Haluaako joku puheenvuoron? Monsieur Taron. Edustaja Taron. Eh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. The Green Group supports. Vihreä ryhmä tukee tätä positiivista suositusta, jonka esittelijä on esittänyt, mutta ehdotan pientä viittauksen lisäämistä. Pyydetään komissiolta, parlamentille ja neuvostolle selvitystä – monivuotisen ohjelman täytäntöön panosta Madagaskarin kalastussektorin osalta ja pöytäkirjan mukaisen kauden päätyttyä annettaisiin myöskin selvitystilanteesta. Kiitoksia. No, se, se Ja vaikuttaa hyvin mielenkiintoisen mahdollisuudelta. Se on itse asiassa jopa tarpeen. Mikrofoni. Pardonnez-moi. Anteeksi. Sihteeristö kertoi minulle, että tämän tyyppisissä sopimuksissa ei ole mahdollista tehdä tarkistuksia. Me voimme niitä kannattaa tai vastustaa, mutta emme voi tehdä muutoksia niihin. Ehkäpä voisimme äh, tässä johdanto-osassa tehdä viittauksen siihen, kuinka komissio toimeenpanee sopimusta, mutta tarkistuksia emme voi tehdä. Siis tarkistusten jättämisestä 23. huhtikuuta mennessä ei ole tarpeen puhua. Tai siis niitä voidaan siis esittää kyllä, mutta niitä ei voida ottaa huomioon. Eli ei ole mitään järkeä aikaa haaskata niiden laatimiseen. Ehkä tämä nyt on kaikille teille selvää. Toivottavasti Seuraavaksi annan edustaja Fernandesille puheenvuoron. Hän jatkaa kalastuskysymyksistä. Vähän äh, paikalla, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Eh, eh, e Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Komissio on käynyt neuvotteluja Kapverden tasavallan kanssa kalastuskumppanuussopimuksen aikaan saamiseksi ja uudistamiseksi. Kyse on pöytäkirjasta ja me yritämme tieteellisen tiedon pohjalta ja huomioiden Atlantin tonnikalakomitean antamat tiedot, niin arv- ja huomioiden myöskin taloudelliset vaikutukset – Meillä on 550 000 euroa ja 275 000 euroa merkattuna, eli 275 ensimmäisen vuoden aikana ja 250 000 seuraavina vuosina. Ja näin me tuemme Kapverden kalastuspolitiikkaa. Kuten sanottu, 275 000 euroa ensimmäisenä vuosina ja 250 euroa vuodessa kahden jälkimmäisen vuoden ajan. Tällä tavalla me voimme saavuttaa asetetut tavoitteet. Ja ehdottaisinkin, että hyväksymme tämän tekstin, jotta pöytäkirja voidaan toteuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Aloitamme keskustelun. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Edustaja Tahan, olkaa hyvä. I'm absolutely sorry for... Pahoittelut, että että toimin järjestyssäännön vastaisesti ja teen tarkistuksia näihin mietintöihin. Vihreiden ryhmä ja varsinkin sen kalastusryhmä on varsin epäileväinen sen suhteen, että haen kalastus otetaan mukaan tähän sopimukseen mutta meidän vastuu on kyllä vastustaa tätä ajatusta. Päätän puheenvuoroni tähän. Minä olin kaastumassa 15 vuotta sitten Kapverdessä. Se oli hauskaa, mutta no, älkää nyt tätä asettako kokouksen pöytäkirjan. Edustaja Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli pitkä keskustelu äh, kalastusasiain valiokunnassa haikaloihin liittyen. Toivottavasti seuraavan kerran kollegamme tähän ymmärtää, että tämä ei ole sopiva paikka tällä. Ainut asia, jonka haluan sanoa esittelijälle on nyt se, että onnittelisin häntä Porton joukkueen voitosta viime eilisessä pelissä. Dans le genre, le Barça a battu le PSG. Barça a voitti euh, Paris Saint-Germainin eilen illalla. Mutta äh, Pariisissa on sitten seuraava ottelu. Bon, vous avez compris que pour ce type d'accord, euh, les seuls amendements... Tämän tyyppisissä sopimuksissa siis äh, ainoat tarkistukset, joita voimme esittää, ovat ne, jotka tukevat tai vastustavat sopimusta, mutta me emme voi siis sopimuksen sisältöä tarkistuksilla muuttaa. Hyvä. Nyt vaikuttaa siltä, että voisin teille esitellä nyt, kun odotamme Roa Georgievan saapumista, voisimme nyt esitellä teille mietinnön, joka on minulle annettu hoidettavaksi. Les améliorations que nous pourrions apporter. Tämä liittyy parannuksiin, joita me voisimme tehdä, jotta voisimme paremmin hyödyntää Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä on luonnossa. asetan sen tarkasteltavaksenne. Aivan aluksi täytyy huomioida, että Lissabonin sopimus sisällöltään on vain osittain toimeenpantu talousarvio asioissa, erityisesti siksi, että omia varoja ei ole. Ja tässä yhteydessä toivoisin, että Eurooppa-neuvosto tarttuu sopimuksen Euroopan unionista artiklaan 48.7 ja 312, 2, ja että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisessä tukisi näitä yksimielisesti. Eurooppa-neuvostolla ei ole oikeutta käyttää lainsäädännöllistä valtaa, ja tämä kielto on aivan selkeästi muotoiltu artiklassa 15.5 Euroopan unionin toiminnasta ja pahoittelen sitä, että kun edellinen vuosien 2014-2020 monivuotinen rahoituskehys oli sellainen, että Eurooppa-neuvosto puuttui unionin talousarvion sisältöön ja loukkasi Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaa näin. Euroopan Unionin talousarvio perustuu pääasiassa kansallisiin maksuosuuksiin eikä todellisiin omiin varoihin, kuten perussopimuksessa on määrätty Rooman sopimuksesta alkaen. Ja kehotammekin tämän seurauksena neuvostoa noudattamaan perussopimuksia niiden kirjaiminen hengen mukaan. Meidän täytyy myöskin mielestäni tuoda esiin se, että maksumäärärahojen riittämättömyys on jo jatkuvasti johtanut viivästyksiin sitoumuksien täyttämisessä ja tämä rikkoo seutsopimuksen artikloja 310 ja 323 ja vaarantaa unionin arvovallan tällä tavoin. Kaikki muistavat, minkälaisissa olosuhteissa me pyrimme pääsemään sovittelussa sopimukseen muistamme, kuinka vaikea sovittelu oli. Me tarvitsimme trilogin tuolloin ja sitoumuksia, jotka liittyvät maksamattomien maksujen ongelman ratkaisemiseen. Keskustelemme Rova Georgievan kanssa tästä kohta. Haluan muistuttaa, että Euroopan talousarvion käyttäminen tietyissä ähm, tietyissä välineissä maksujärjestelyiden takuina Euroopan rahoituksen vakuutusmekanismissa tai esimerkiksi EIPn ulkoisten lainavaltuuksien takuuna de facto vie unionin tilanteeseen, jossa se on velkaantunut. Ja tämä on perussopimukseen sisältyvän talousarvion tasapainoperiaatteen vastaista. Perussopimus teki mahdolliseksi hyväksyä monivuotinen rahoituskehitys viideksi vuodeksi eikä seitsemäksi. Me kehotamme, että tulevaisuudessa kun monivuotoisia rahoituskehyksiä hyväksytään, nämä voitaisiin tehdä parlamentin vaalikauden mukaisesti. Nämä olivat meidän huomiomme. Voimme olla näissä erityisen tiukkoja sillä komission puheenjohtaja on antanut ymmärtää, että viiden vuoden mandaattinsa aikana sillä ei ole aikomus ehdottaa perussopimukseen muutoksia. Eli meidän täytyy pyrkiä parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään hyväksemme Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. J'ouvre le débat, monsieur Delano. Aloitamme keskustelun. Edustaja Delano, olkaa hyvä. Bien entendu. Puheenjohtaja olen ilman muuta samalla linjoilla teidän kanssa, mitä tulee näihin kansallisiin maksoihin ja omiin varoihin. Tässä on oltava kyllä varsin tiukka. Saatte kaiken tukeni. Toisaalta en ole suuri Lissabonin sopimuksen asiantuntija, mutta kyllä minä nyt hieman kyseenalaistan Euroopan mahdollisuutta välttää tiettyjä ongelmia, kun on varattu tietty määrä rakennuksia Euroopan unionin tarpeisiin ja lisäksi on tämä Junckerin ohjelman rahoitus, joten minä haluaisin, että tähän kysymykseen perehdytään. Minä en ole kuitenkaan asiantuntija, mutta haluaisin, että tähän kuitenkin perehdytään. Monsieur Dano, Monsieur Lee. Kiitokset hyvänä niin edustaja Eteli. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kanssanne näistä suosituksista. Tämä asiakirja liittyy maksusuunnitelmiin ja tarkoituksena on saada EUn talousarvio taas tasapainoiseksi. Tämä on tärkeää olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi ja ottaaksemme käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan välttyä vastaavallisten tilanteiden syntymiseltä tulevaisuudessa. Monet tekijät ovat tulleet jo täällä mainittua vuosina 2013-2014 mutta ne eivät tällä hetkellä vaikuta samalla tavalla talousarvioon. Mutta vuosina 2015-2016 tilanne on toisenlainen. Maksusuunnitelma antaa meille mahdollisuuden oppia tulevaa silmällä pitää, miten kannattaisi toimia. Täällä viitataan kohesiopolitiikan käytön kokemuksiin Ja ehdotetaan, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nämä, toteu- nämä toimet toteutetaan. Me voisimme kuitenkin keskustella tuonempana seuraavasta aiheesta, eli siitä, että MFF käsittelyä muutetaan. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin seitsemän vuoden välein tehdä nämä esitykset, niin me ehdotamme, että me käytämme tällaista jatkumojärjestelmää, eli jokaisen MFFn osalta käytetään samaa aikakautta, mutta seuraava kausi, MFF-kausi, on osittain päällekkäinen edelläisen kanssa, ja näin voitaisiin tämän päällekkäisyyden kautta varmistaa, että tietyt huiput voidaan paremmin huomioida. Lisäksi tekstissä on olemassa lukuisia muitakin ehdotuksia, en puutu niihin sen kummemmin, mutta tällaisten toimenpiteiden kunnollinen täytäntöönpanon tarkoituksena pitää olla se, että keskeisimmät ongelmat voidaan ratkaista. Me havaitsimme jo viime vuoden lopussa, minkälaisia ongelmia on ilmennyt ja me voimme toivoa, että tällaisilta ongelmilta jatkossa vältytään. Kiitoksia. Äh, eh, kiitoksia. Tervehdin rouva varapuheenjohtaja Georgieva, joka saapuu paikalle. Saatamme tämän keskustelun päätökseen nopeasti. Edustaja Tonko, kaiva. Kiitos. Puhun lyhyesti. Tämä minä pidän sitä ajatuksesta, että lyhennetään monivuotisen rahoituskehyksen kestoa siten, että se olisi yhtenäinen parlamentin toimikauden kanssa. Se olisi askel eteenpäin. Lisäksi, että tässä ei olisi yksimielinen päätös vaadittuna, niin se olisi myös oikea suunta. Kuitenkin parlamenttina meidän on laadittava lausunto joka on vahva meidän kannaltamme, mutta silti ojennamme kätemme muille tahoille. Meidän on analysoitava ongelmia, mikäli haluamme edetä. Tämä koskee niin parlamenttia kuin neuvostoa. Tämä maksuviive asia on sellainen, että tämä osoittaa, että parlamentti ja myös neuvosto on nyt tietoinen ongelmasta ja uskon, että tässä asiassa on saavutettava läpimurto. Minä ymmärrän, että perään kuulutetaan omia varoja, mutta se on huono keino pyrkiä konsensukseen. Tämä muotilähestymistapa on hieman toisenlainen ja uskon, että se on ainut keino saavuttaa konsensus. Ja keino eteenpäin ongelma-analyysin ohella. Uskon, että tässä on useita mahdollisuuksia. Budjettiseminaareissa nämä tulevat esiin, ne voitaisiin lisätä lausuntoon. Montiryhmään ehdotettiin esimerkiksi seminaarissa se voisi olla yksi ratkaisu pureskelemaan tätä monivuotisen rahoituskehyksen pähkinää. Ja nyt tilanne on sellainen, että se mistä raha löytyy, niin se kuuluu aina tähän otsakeen 1a alle. Rahan löytäminen kuuluu aina tähän 1a kohdan alle. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä on tärkeää käydä tämä keskustelu nimenomaan tässä valiokunnassa, sillä joudumme kohtamaan tämän ongelman kerta toisen jälkeen. Kiitoksia edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Esta, proposta. Haluaisin toivottaa tämän tekstin tervetulleeksi ja onnittelen esittelijää ajatuksista, joita hän esittää. On hyvin tärkeää korostaa demokraattista legitiimiyttä Uusi parlamentti ja uusi komissio etenevät kohti uutta monivuotuista rahoituskehystä ja parlamentilla täytyy olla sana sanottavana tässä. Meidän täytyy varmistaa se, että joustavuutta on tarjolla monivuotuisessa rahoituskehyksessä. Ja yksimielisyys on myöskin erittäin tärkeä asia, joten onnittelen esittelijä siitä, että hän korosti näitä asioita. Toinen tärkeä seikka on se, että jos jokin jäsenmaa yksi voisi jarruttaa jotain niin tärkeää kuin monivuotoinen rahoituskehys, meidän täytyy eh, pohtia sitä, täytyykö yksimielisyys säilyttää. Jos voimme ajatella, minkälaisia vaikutuksia monivuotoisella rahoituskehyksellä on, sillä hän on valtava vaikutus kansalaisten elämään, kasvuun ja työllisyyteen me päätämme tämän keskustelun. Nyt haluaisin sanoa edustaja Delanolle, että lainoihin liittyen itse asiassa, kun katsomme Euroopan unionin tasetta, meillä on noin 45 mm, miljardia lainoja, joiden tarkoitus on siis eh, kattaa ne takuut, joita Euroopan unioni on eh, antanut maksujen osalta ja eri valtion, valtioiden kohdalla Euroopan unionin sisällä tai sen ulkopuolella. Ja myöskin kiinteistötilanne pitäisi selventää. Tässä voisin viitata tuomioistuimeen tuomareiden lausuntoon siitä, että koska me emme voi ottaa lainoja, Luxemburg on ollut hyvin aktiivinen auttaakseen Euroopan unionia, mutta jotta Euroopan unionin kiinteistövelkautumiseen velkautumiseen velkautuminen ei kävisi taseissa liian selkeästi esiin, on turvauduttu erilaisiin menettelyihin ja kun me pyydämme eh, jäsenmailta olemaan mahdollisimman avoimia taloudellisen tilanteen suhteen, meidän pitäisi itse toimia samalla tavalla. Edustaja Ali, me keskustelemme kohta näistä kysymyksistä vielä lisää, sillä nyt varapuheenjohtaja Georgieva oli paikalla. Mä en nyt tehdä kaikki mahdollinen, jotta pääsimme parhaaseen mahdolliseen hallintotapaan. Eilen viitattiin myöskin siihen, kuinka tärkeää olisi yksinkertaistaa asioita. On selvää, että jos me joka ikisen monivuotuisen rahoituskehyksen yhteydessä uudelleen arvioimme kaikki ohjelmat, me haaskaamme aikaa ja saattaa syntyä sykli, jossa parin vuoden aikana on vähän investointeja ja sitten seuraavina vuosina paljon. Tämä ei ole järkevä toimintatapa. Meidän pitäisi tasoittaa toimintaa, ettei näitä shokkeja ja sykliä synny. Ne haittaavat työllisyyttä ja kasvua. Sitten jos sanoisin, että kun komissio etsii varoja. Se etsii niitä ennemminkin ylikansallisista toimista. Me emme koske jäsenmaita koskevaan varojen jakautumiseen. Me olemme nähneet tämän eurooppalaisen strategisen investoinnin rahaston osalta, kun etsittiin takurahastoon varoja. Tämä ei tapahtunut puuttumalla kohesiorahaston varoihin tai maatalous- rahaston valoihin, vaan näihin ylikansallisiin varoihin. Tästä tilanteesta pitäisi päästä yli todennäköisesti. Me palaamme tähän seminaarikysymyksiin tulevina viikkoina, että voisimme tehdä yhteenvedon. Sitten edustaja Fernandes, kiitoksia näistä sanoistanne. Kertoisin, että tarkistusten jättämisen takaraja tähän lausuntoluonnokseen liittyen on 22. huhtikuuta ja että me äänestämme 6. tai 7 tai 26. toukokuuta asiasta. Haluaisin kiittää nyt komission varapuheenjohtaja siitä, että hän on täällä kanssamme tänä aamuna. Hän tulee puhumaan vuoden 2016-2015 talviousarvioesityksestä järjestelyjä leimanneessa tilanteessa. Tarkoitus on siis se, että meidän pitää saada maksamattomat maksut hoidettua, maksettua. Äh, hyvä komission jäsen, kiitoksia vielä siitä, että olette täällä tänään. Teillä on, olette osoittaneet hyvin aktiivista ähm, yhteistyötä kanssamme. Kiitoksia. Äh, äh. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin itse asiassa pohdiskelmalla eilistä äänestystä siten, että muutetaan tätä ykkösbudjettia. Kiittäisin Tomaa ja toista kollegaa. Kiitos puheenjohtaja tästä hyvästä ohjauksesta, jonka olette antaneet siten, että tämä muutostalousarvio saadaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Maksusuunnitelmasta, niin tämä on ollut tärkeä osatekijäsopimusta tämän vuoden talousarviolle. Ja tämä työ, joka on tehty, osoittaa, että emme ole rehkineet turhaan ja tämä pitäisi nyt toisinaan tuoda esille. Tämä auttaa meitä puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne muuttuvat liian suuriksi. Tässä esitelmässä No, minä nyt pahoittelen, tässä on pieniä muutoksia sen suhteen, mitä teillä on asiakirjoissanne verrattuna siihen, mitä minä täällä nyt esitelmöin. Ehdotan niitä seurata, mitä minä täällä esittelen, sillä minä tein muutamia muutoksia, jotta saan tästä omasta ajatusten niin mahdollisimman selkeän. Minä aloitan määritelmillä – mikä on tämä maksuviive, koska se on normaali, ja sen jälkeen puhutaan, puhutaan näistä eri otsikoista ja toimista, johon olemme ryhtyneet. Ja nämä, nämä siis luovat puitteet, mutta ennen kaikkea meitä kiinnostaisi teidän reaktiot esitelmääni. Niin Aloitan tästä määritelmästä. Mikä on maksusumma, backlog? Niin ne ovat vuoden loppuun mennessä tehdyt käyvät maksupyynnöt. Mikä on normaali? Eli lasku, joka vastaanotettiin liian myöhään, jotta niitä ei voida maksaa vuoden loppuun mennessä – plus keskeytetyt maksatukset. Ja, me, ja mikä on epänormaali, niin se, että ei ole maksettu laskuja, jo, koska ei ole riittävästi maksu määrärahoja tai likviditeettiä. No, tämä maksusumma johtuu ennen kaikkea tästä otsikon 1b ongelmista. Tässä nyt selkeästi osoitetaan se, että uudet laskut, jotka saapuvat näiden eri vuosien aikana, ja kun saapuu ohjelmakauden loppu, kun lähestytään ohjelmakauden, lop, lähestytään ohjelmakauden loppua, niin nämä maksuu, nämä laskut lisääntyvät, ja tässä saatiin nämä laskut saatiin tämä alaspäin, mutta sitten tämä suma tietenkin nousi, uusi ohjelmakausi alkoi, budjetti ilmapiiri oli paljon tiukempi ja me emme olleet valmistautuneet kunnollisesti tähän. Tässä on kaksi muuta tekijää. Ne ovat mielenkiintoiset. Ensimmäinen koskee laskut, jotka vastaanotettiin vuoden kymmenen viimeisenä kalenteripäivänä – vuoden loppua kohden nämä laskut, maksuvaatteet nousevat. Lisäksi on nämä keskeytykset. Sanottiin, että me kenties keinotekoisesti näitä nostamme. 2014 nämä keskeytykset nousivat, mutta niitä oli myös enemmän. Joten Tätä ei voida katsoa merkittäväksi tekijäksi. Katsotaan seuraavaa kalvoa, kuinka pääsimme tähän vuoden 2014 vuoden lopun 24,7 miljardin maksusumaan. Maksusuma 2013 vuodelta tuli 23 miljardia Lisäksi jätettiin näitä laskuja myös melkoinen määrä. Ja näitä laskuja tuli vuoden loppukuukausille 23,4 4 miljardin edestä. Maksumäärärahat olivat melko tiukassa, 46,6. No, saimme onneksi hieman lisämaksu määrärahoja. Ne 5 miljardia luoja kiitos. Ja maksusumman kokonaisuudeksi muodostui sitten 24,7. Jäsenvaltioiden antavat, antamat tiedot ja meidän tekemä työ tekee sen, että me oletamme, että 2015 vuonna niin uusia laskuja tulee 35 miljardia 95 prosenttia siis, ja loput 5 prosenttia maksetaan 2017-2019 vuosina. Valtaosa laskuista saapuu tänä vuonna niin on tämä 35 miljardia. Seuraavana vuonna 2016 laskuja tulee 3,5 miljardia, 5 miljardin edestä. Tämä on siis 95 prosenttia kaikista laskuista. Ja sitten tämä mainitsemani 5 prosenttia, eli nämä loput laskut saapuvat 2017-2019. Ja pitää katsoa, kuinka nopeasti saamme suljettua nämä tapaukset vietyä yhteen. ...2015 vuoden loppuun mennessä odotamme että saamme maksusuman alennettua 20 miljardiin, joka johtaa meidät siihen, että välitämme tärkeän viestin. 2016 16 vuoden talousarvion tulisi kattaa olemassa olevan maksusuman ja kaikki uudet laskut siten, että jäisi ainoastaan nämä myöhään jätetyt laskut ja tällaiset keskeytetyt maksut, niin ne olisivat ainoastaan maksusumassa vuonna 2016. Tämä tarkoittaa sitä, että oikea määrä maksumäärärahoja on erityisen tärkeä. Lisäksi tulee panna täytäntöön 2013-2014 ohjelman asiat siten, että tämä suma ei siirry enää eteenpäin ja tämä on osa 2016 vuoden talousarvioluonnosta. Tässä on tämä kuva, joka osoittaa kuinka odotamme maksujen etenevän tässä maksusumassa. No, tämä puhuu puolestaan. 2016 vuonna pääsemme pois tästä epänormaalista maksusumasta, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että meidän 2016 vuoden talousarvio hyväksytään. Toinen otsikko. Tässä on tämä Euroopan maataloustukirahasto. Tässä ei ole maksusumaa vielä, mutta maataloustukirahastolla, niin tämä suhteen täytyy kyllä tehdä paljon työtä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee maksusumman joka koskee kalastusrahastoa, niin tässä on tietty määrä maksusumaa, mutta me haluaisimme nähdä, että se on saatu hoidettua pois päiväjärjestyksestä 2016 vuoden loppuun mennessä. Komissio on tästä vastuussa. Me olemme pyrkineet vähentämään maksusumaa vuoden loppua kohden, ja tämä tarkoittaa sitä, että vähentämme korkean maksun, jos siis korkean maksun, on erittäin huono käytäntö mielestäni, että näin toimitaan. Toki 2014-2020 ohjelmakauden maksatukset hieman hidastuvat. Meidän tulee siis katsoa tämän vuoden maksujen profiilia ja katsoa, että voimme yksi A-kohdassa vakauttaa tilannetta. Sitten tämä otsikko 4 on erilaisia välineitä Äh, osa on vuosittaisia ja me tiedämme varsin hyvin, me kiitämme parlamentia tästä. Me haluamme, että sitoumukset ja maksut ovat toisen vastaavalla tasolla ja näin ollen budjettimäärärahat on saatu tilanteen vaativalle tasolle. Jos katsotaan kehitysvälineitä, niin tässä on havaittavissa maksumäärärahojen puute, meidän aloittavat sopeuttavat toimet, niin eivät mahdollistaneet sitä, että tämä suma saataisiin poistettua. No, jätetään seuraavalle kalvolle. Tämä on paljon puhuva. Otsikon yksi kohdalla, niin me seuraamme tätä kohesiossa nähtävää trendiä hitaasti monta alaspäin. Otsikon neljä on tässä on ongelma Ottaen huomioon maailman tilan, niin minä en näe, että tämä ongelma saataisiin mitenkään haihtumaan. Joten kun keskustellaan vuoden 2016 talousarviosta, olisi erittäin tärkeää, että me kaikki tunnustamme sen tosiasian, että emme voi toimia kuten ennen, siten että leikataan näitä kahta otsikkoa, jossa rahat eivät päädy jäsenvaltioiden taskuun, sillä mikäli teemme näin, niin tämä vie pois erittäin tärkeiltä ohjelmilta mm, ihmisiltä, joita me tuemme, mutta tämä koskee myös meidän turvallisuutta. Eilen jouduimme jälleen kerran viettämään minuutin hiljaisuuden neljän, 400 pakolaiselle, jotka hukkuivat matkalla Eurooppaan. Ja mikäli me emme jatka ponnisteluja sen suhteen, että pyrimme puuttumaan tähän ongelmaan silloin, kun se on vasta nupussa, niin ongelma suurenee. Tämä on osa meidän turvallisuuspolitiikkaa. Nyt välitäisin teille viestit liittyen työhön, jonka olemme aloittaneet. Ja nyt puhutaan tästä maksujen aktiivisesta hallinnoinnista. Me emme enää voi antaa maksuaikataulujen elää oma elämänsä, vaan meidän tulee hallinnoida niitä aktiivisella otteella. Näin teemme tänä vuonna ja näin tulemme tekemään myös jatkossa. Me tulemme katsomaan ja suunnittelemaan maksuja, niiden suunnittelua ja niiden aikatauluja. Me tulemme katsomaan, että raha liikkuu ja tulemme vähentämään näitä ennakkorahoitus- prosentteja. Se on ennen ollut kehitysyhteistyöhankkeessa 40 prosenttia. Kun raha oli käytössä, niin rahoitus, ennakkorahoitus oli noin 80 prosenttia. Pienille tämän tarpeen, mutta suuremmille organisaatioille ennakkomaksut eivät ole niin tärkeitä. Meidän tulee siis noudattaa varovaisempaa ennakkomaksupolitiikan hallinnointia, ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltiota. Lisäksi meidän pitää ähm, käyttää, käyttää näitä takarajoja. Nämä ovat tällaisia force majeure-toimenpiteitä. Ja lisäksi näitä tulee lykätä näitä kun äh, pyydetään näitä, ilmoitetaan näistä hauista. No, planeettina siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Tässä ollaan vähentämässä maksusumaa siellä, missä sen suurin osa on, 1B otsikon alla. Toistan tässä nyt itseäni, mutta tämä tarkoittaa sitä, että saamme aikaiseksi talousarvion vuodelle 2016, joka on varovainen. En tarkoita, että tässä pitäisi olla valtava talousarvio, mutta kuitenkin riittävä, jotta voimme tehdä mitä me haluamme, me haluamme siis puuttua tähän epänormaaliin maksusumman. Tämä on mielestäni hyvä mahdollisuus aloittaa keskustelut toimielinten välillä koskien 2016 vuoden talousarviota. Meidän tulee pitää silmällä niitä merkkejä, joista olemme jo ilmoittaneet. Meidän on siis luotava talousarvio, joka mahdollistaa maksusumaan puuttumisen. Meidän on puututtava mahdollisesti vaikeisiin tilanteisiin otsikon neljä alla. Mitä, olemme, mitä olemme ottaneet opiksemme? No ensinnäkin DAB 3 sopimus oli erityisen tärkeä, että saamme puututtua tähän maksusumaan. Te olette tuoneet kantanne selkeästi esille, että olette kriittisiä. Me olemme ryhtyneet toimiin, sillä on tärkeää, että siirrymme kohti normaalia maksusummaa, normaalitilannetta maksusumman suhteen. Komission toimet ja aktiivinen hallinnointi mahdollisti sen, että rajoitetaan haittoja. Näin tulemme toimimaan jatkossakin. En usko, että budjetit tulevat kasvamaan ainakaan minun toimikauteni aikana. Tulemme panemaan koesiopolitiikkaa nopeasti täytäntöön. Se on tärkeää taloudellisesti ja se silottaa taloussykliä. Jäsenvaltioiden kanssa tulee tehdä työtä tiivisti sen suhteen, että nämä tämä, nämä maksut käytettäisiin tasaisemmin, eikä ainoastaan loppuvuosina. Lisäksi maksumäärärahojen on oltava riittävät. Yksi asia, jonka te pyysitte meidän toteuttamaan, niin on se, että parannetaan tätä ennustuskykyä. Se, että katsotaan suuntauksia, huomataan aikaiset merkit puutamme aikaisessa vaiheessa siten, että emme päästä tilannetta huonolle tasolle. Ja minä haluan kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. Odotan innolla teidän kommentteja ja kysymyksiä. Ja toimielinten välinen keskustelu tästä aiheesta, sen ennakoidaan tapahtuvan toukokuussa. Kiitos. Merci, Madame la Vice-Présidente. Kiitoksia rouva varapuheenjohtaja tästä esityksestä äh, maksusuunnitelmaan liittyen. Vuonna 2016 me olemme kahdessa miljardissa maksamattomia laskuja. Tämä on kohtuullisempi taso epäilyksettä. Ehkäpä nämä 21 miljardia, jotka siirrettiin äh, vuodelta 2014 eteenpäin, ovat äh, osaltaan mukana auttamassa maksamattomien laskujen ongelman ratkaisemassa. Gades ja olkaa hyvä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kiitokset tästä esittämästänne asiakirjasta. Vihdoinkin meille tarjoutuu mahdollisuus saada selkeä näkemys näihin maksusumiin liittyen. Tehän tiedätte, että viime lainsäädäntökaudella vaadimme jatkuvasti, että maksusuma-asia on ratkaistava. No nyt meillä on ainakin jonkinlainen työskentelyn pohja tarjolla. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä on ikään kuin tilannekatsaus – mutta me emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Vuonna 2016 meillä ei voi olla MFFstä kovinkaan monia maksamattomia laskuja. Suma johtuu kohesiopolitiikasta N plus 1 ja N plus 2, niissä pitäisi olla jatkossa vain pieniä laskuja. Eli 2016 voisi olla viimeinen vuosi, jolloin meillä on näitä ongelmia. Eli me maksamme tänä vuonna viime vuosien maksusumaa pois ja 2016 tilanne on tasapainoinen. Mutta kuten sanottu, tähän on liittynyt ongelmia, jotka liittyvät vuosiin 2016-2019. Tämänhetkinen rahoituskehys oli maksu puoleltaan alhaisempi kuin maksuvelvoitteiden osalta, mutta on yleistä, että ohjelmien täytäntöönpanoaste on aika lailla korkealla tasolla ja tästäpä syystä onkin aika lailla mahdollista maksujen ja velvoitteiden osalta ajautua tällaiseen suureen eroon. Lisäksi meidän täytyy huomioida vielä maksusumma vuodelta 2013, eli 20 miljardia euroa. Eli kyse on miljardeista. Ikään kuin kyse ei olisi yhtään mistään, mutta on nämä melkoisia summia. Meidän täytyy MFFstä ottaa rahaa ja käyttää näitä rahoja heti MFFn alussa, mutta nyt me ikään kuin vain vitkuttelemme tässä, eli jos 2016 on lähtökohta, niin tästä kyllä vielä uupuu jotain. Ja minä toivon, että neuvosto tietää, mikä tekee, mutta minun mielestäni tästä puuttuu jotain. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? mitä meidän on tehtävä, jotta me voimme ikään kuin ennakoida tulevaa, sillä mehän tiedämme, mitä MFFn lopussa tapahtuu, ja me tiedämme kyllä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Esimerkiksi tämä kolme miljoonaa euroa sakkoina maksuviivästyksistä – No kolme miljoonaa tässä kokonaispotissa ei ole mikään suuri summa, mutta nyt me puhumme Junckerin suunnitelmasta ja ohjelmasta ja parlamentin ehdotuksista muun muassa takurahastoon liittyen. Meidän täytyy vaalia uskottavuutta ja se kyllä kärsii tällä tavalla toimittaessa. Vielä yksi asia, joka liittyy tähän, eli meillä ei ole varaa toimia siten, että nelosotsakkeen osalta toimitaan tällä tavalla. Ilmeisesti tämä ei ole lopullinen tilanne. Ilmeisesti tilanne voi heikentyä entisestään. Ja sitten vielä lopuksi, jos puhumme talousarviopoliittisesta menettelytavasta, niin viittasitte varovaisuuteen. No te kuulutte budjettiviranomaisen leiriin ja teidän täytyy toimia niiden varojen avulla, jotka ovat käytettävissä, mutta kyllä meidän täytyy pohtia myöskin sitä, mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Mutta se voi olla ristiriidassa sen kanssa, mitä parlamentissa on lausuttu. Te puhuitte varovaisesta lähestymistavasta. Oikeastaan asiaa pitäisi lähestyä toiselta kantilta. On olemassa maksuvelvoitteita ja sitten pitäisi nämä velvoitteet vain täyttää eli maksaa. Mutta herääkin kyse, että voidaanko pitää näistä sitoumuksista kiinni. Tämä projektihallintoasia on osittain järkevä, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei maksuviivettä pääse syntymään tai viivettä pääse syntymään, kun ohjelmia toteutetaan. Ja ohjelmat viivästyvät, jos rahaa ei ole käytettävissä. Oikein paljon kiitoksia tästä tekemästäne työstä, mutta kuten sanottu, me emme ole edelleenkään tyytyväisiä. Me tarvitsemme vielä tämän toisen osion tästä kertomuksesta, eli mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Manka, olkaa hyvä. Predseda, e, ja na pani... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yksi kysymys komission varapuheenjohtajalle, mutta sitä ennen kiittäisin häntä siitä, että hän on ottanut tämän asian hoitaakseen. Hän ei ole vastuussa tämän ongelman syntymisestä. Tämä on hyvin kinkkinen kysymys ja toivottavasti löydätte ratkaisun tähän. Mutta oikeastaan ratkaisu on se, että rahoitusjärjestelmää unionissa muutetaan, jotta meillä on todellakin omia varoja ja jotta me ole riippuvaisia jäsenvaltioiden poliittisesta tilanteesta. Sitten itse kysymykseeni. Jokunen kuukausi sitten täällä meillä oli sekä espanjalaisia ja ranskalaisia parlamentaarikkoja vieraanamme, jotka toimivat myöskin kansallisella tasolla hallinnossa – heillä on samanlaisia ongelmia. Maksuja ja laskuja ei voida maksaa. Ja herääkin kysymys siitä, että kuka jäsenvaltiossa tästä on vastuussa? Joissakin jäsenvaltioissa tilanne on sellainen, että valtio on vastuussa, toisessa jäsenvaltiossa taas viranomaistahot ovat maksuvastuussa ja maksuvastuullisia. Meidän täytyy pohtia tätä kysymystä. Jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa, minkälaisia ongelmia tämän kautta on päässyt syntymään. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Manka. Edustaja Dupre, olkaa hyvä. Uh, oui, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Se oli erittäin opettavainen ja selkeä ja täsmällinen. Minun ensimmäinen kysymykseni liittyy edustaja Garja Sabalin käsittelemään asiaan. Odotetaan, että vuonna 2016 tilanne paranee, mutta vuosista 17, 18 ja 19 ei puhuta lainkaan. Uskoakseni 2016 tulee olemaan poikkeus kehityskulussa, jos olen oikein ymmärtänyt, ottaen huomioon sen tiedon, joka meillä on nykyisistä sitoumusten ja maksujen tasosta. Minulla on hiukan hankaluuksia, jos nyt sallitte pitää tätä maksujen maksamisen suunnitelmana. Tämä on enemmänkin jonkinlainen ennakointi siitä, kuinka maksujen tilanne kehittyy. Minä en näe tässä mitään maksusumman purkamissuunnitelmaa sinänsä. Tässä on jonkin verran älykkäitä ratkaisuja, joilla voimme tasoittaa maksujen kasaantumista, mutta jos sallitte, niin minä en kyllä näe tässä kehityskulkua, joka kattaisi aivan kauden loppuun asti joka vastaisi maksusumman purkaantumista. Enkä minä näe millä tavalla tämä maksusuunnitelma, näin minkälaisia tekniikoita tulette käyttämään, jotta voisimme paremmin hoitaa Ähm, eroa, joka on maksusitoumusten ja maksumäärärahojen maksujen välillä, mutta minä en näe tässä varsinaista maksujen maksamisen suunnitelmaa, jos näin voin sanoa. Mielestäni olisi mielenkiintoista saada nämä tiedot myöskin vuosilta 2017, 2018 ja 2019, sillä on aivan selvää, tai ehkä voimme mennä vuoteen 2020 asti tein tämän myönnytyksen puheenjohtajan hyvin mielelläni. Sitten minulla on toinen kysymys, tämä liittyy eiliseen puheenvuorooni. Yksi mekanismi, joka aiheuttaa sen, että olemme joutuneet tällaiseen tilanteeseen, on se, että joka seitsemäs vuosi me lähdemme lähestulkoon nollasta. Meillä on uusi monivuotuinen rahoituskehys. Onko tämä todellakin kaikkein järkevin mahdollinen ratkaisu? Me emme voi pitkällä aikavälillä tasoittaa asioita esimerkiksi tietyt edustustahot, kuten senaatti, uusiutuvat pikkuhiljaa. Tietyllä hetkellä osa senaattoreista vaihdetaan ja seuraavalla toinen osa. Tarkoitan tällä sitä, että olisiko mahdollista ajatella, että kun hyväksymme seuraavan monivuotoisen rahoituskehyksen tuolla hetkellä, me teemme päätökset tiettyihin projekteihin liittyen ja sitten myöhemmin toisiin. Näin voisimme tasoittaa tilannetta, sillä minä nyt ymmärrä, kuinka me voimme tätä pullonkaulaa poistaa, kun meillä on suunnittelun ja toteutuksen välillä kuitenkin aina aika verran. Meillähän on tilanne, jossa joka jatkuvasti meillä on tällainen jojo-ilmiö 2000 17 jojo on ylhäällä ja sitten se on alhaalla sen jälkeen. Minun kysymykseni on seuraava ja tämä on kollegoillekin. Onko tämä todellakin maksusuunnitelma vai onko tämä vain jonkinlainen ennustus siitä, kuinka maksusumma tulee kehittymään tulevaisuudessa, jos nyt sallitte, että näin muotoilun asian. Kiitoksia edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia ja haluaisin toivottaa komission varapuheenjohtajan tervetulleeksi. Te olette todellakin pyrkineet etsimään ratkaisuja. Te haluatte olla valiokuntamme kumppani näitä ongelmia ratkaistaessa. Meidän täytyy todellakin pyrkiä ratkaisemaan tämä ongelma vihdoin ja viimein. Aina sanotaan, että kyse on teknisistä ongelmista, mutta ehkäpä ongelmana on juuri tämän neuvoston poliittinen toiminta – Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tietenkin laskut on maksattava. Ei sitä oikeastaan koskaan tarvitsisi edes sanoa. Jos sitoudutaan maksuihin, niin silloin ne on myöskin maksettava viimeistä senttiä myöden ja aikataulun mukaisesti. Kysehän on myöskin parlamentin uskottavuudesta. Parlamentilta menee paljon aikaa tämän asian käsittelemiseksi, vaikka se ei ole oikeastaan mikään ongelma. Kyse on vain sitoumuksesta. Me olemme sitoutuneet maksamaan laskut, joten laskut on maksettava. Mikä ongelma siinä on? Periaatteena pitää olla, että pidetään sitoumuksista kiinni. Ja jos katsotaan monivuotisia rahoituskehyksiä, niin se on sitoumuksia ja niistä on pidettävä kiinni. Näin on sovittu komission ja myöskin neuvoston kanssa, eli jäsenvaltiotkin ovat hyväksyneet tämän. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että ongelma ratkaistaan sillä, että ohjelmia lykätään. Eli lykätään vain ohjelmia sillä tavalla ongelma ratkaistaan. Eli ohjelmia ei niin sanotusti avata tai niiden osioita ei toteuteta, vaikka kyse voisi olla hyvinkin tärkeistä ohjelmista. Nyt meidän täytyy puhua painopistealueista. Jos katsotaan vuotta 2016 ja sen talousarviota, niin me tarvitsemme päätöksiä. Yrittäjyys, työllisyys, koulutus, yksi A-otsake, siellä puhutaan innovoinnista ja tutkimuksesta – ja sisäinen ja ulkoinen ulot, ulottuvuus, eli solidaarisuuskin pitää huomioida. Ja tämä liittyy Euroopan unionin sisäiseen turvallisuuteenkin. Ja sitten vielä seuraavalainen tärkeä seikka. Aina puhutaan siitä, että kohesiopolitiikka on kaiken aha, pahan alkua juuri. Jos yksi b ei olisi, niin silloin maksuongelmia ei olisi, mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa. Kun katsotaan nimittäin kohesiopolitiikkaa ja maksuja, niin ongelmat liittyvät monesti myöskin tähän käyttöasteeseen. Usein syntyy sellainen vaikutelma, että toivotaan vain, että näitä maksuja ei suoriteta, mutta nyt on olemassa sellainen tieto, että käyttöaste on ollut korkealla tasolla ja sehän on merkki siitä, että politiikka on ollut menestyksekästä. Kohesiopolitiikka tarkoittaa myöskin innovointia. Aina vain sanotaan, että kohesiopolitiikka tarkoittaa yksittäisten jäsenvaltioiden infrastruktuurin kehittämistä, vaikka se ei olisi laisinkaan tarpeellista. Näin usein sanotaan. Eli aina vain syytetään kohesiopolitiikkaa, mutta on olemassa tiettyjä pelisääntöjä, n plus 1, n plus 2, nyt n plus 3, ja yksi asia, sitä emme saa hyväksyä tai unohtaa laisinkaan. 21 miljardia on hyväksytty vi- vuosille 2015-2017 siirtoina. Me toivomme, että tämä ohjelma toteutetaan ja että tilanne selkiytyy. Toivottavasti ongelmat ratkeavat tätä kautta ilman, että unohtaisimme nämä sitoumuksemme, ilman, että unohtaisimme nämä jo hyväksytyt ohjelmat. Sillä jos nyt jotain ohjelmaa ei voitaisiinkaan toteuttaa, niin sittenhän voidaan sanoa, että tässä ohjelmassa ei ole mitään järkeä, joten sitä ei tarvitse rahoittaa, joten rahoitus voidaan jättää suorittamatta, vaikka tarkoituksena oli juuri tällä nimenomaisella saralla edetä. Nämä ovat huolenaiheita, jotka askarruttavat monia. Toivottavasti löydämme ratkaisun siitä, että me todellakin tiedämme, mistä me puhumme. Meillä on olemassa prioriteetteja, me haluamme toteuttaa ohjelmia. Ja oikeastaan no, asia on yksinkertainen – jos olemme sitoutuneet maksamaan laskut, niin laskut on maksettava. Ja ongelmana on se, että me joudumme keskustelemaan tällaisesta yksinkertaisesta asiasta. Ei sellaisesta pitäisi puhua ollenkaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kolme, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin mielelläni kiitän komission varapuheenjohtajaa vierailustanne ja siitä, että olette tänään kertoneet täällä meille – muun muassa näistä määritelmistä. Tämä oli hyvin tärkeä asia ja siitä, että kerrotte meille, mihin suuntaan ollaan menossa keskipitkällä aikavälillä. Mutta haluaisin esittää myöskin muutaman kriittisen kommentin. Paljon toiveita puheistanne oli kuultavissa, mutta minä jäin kaipaamaan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joita on toteutettava ja kaipaan myöskin konkreettisia lukuja. Esimerkkinä se, että mikä on sellainen summa, joka ralleihin liittyen voidaan hyväksyä. Kyllähän me tarvitsemme joskus myöskin jotain lukuja. Meidän täytyy luopua siitä, että me vain puhumme kestävästä talousarviosta ja jokainen voi sitten tulkita tilannetta lukujen osalta, kuten lystäävät. Meidän täytyy vain tunnustaa, mikä on tilanne. Meidän täytyy kertoa, miten me yritämme päästä eroon tästä maksusumasta. Tietenkin me näimme tämän tilaston ja tämän kaavion, jonka esititte. Sanoitte, että vuonna 2016 maksamattomia laskuja olisi enää kaksi miljardia, mutta miten päästään tähän tavoitteeseen? Jossain vaiheessa, mitä pikimiten, meidän pitää ilmoittaa, että tulopuoli paranee, mutta enpä usko siihen, kuten itsekin sanoitte, joten ainoa vaihtoehto on se, että sitoumuksia on jatkossa vähemmän, jotta meillä olisi rahoituksellista pelivaraa, mutta se edellyttää, että tätä asiaa myöskin nimetään suoraan. Jotkut kollegat toteavat, että menestyksekäs politiikka perustuu meillä siihen, että mahdollisimman monia ohjelmia pyydetään, mutta meillä pitää olla varaa toteuttaa tällaisia ohjelmia. Jos rahaa ei ole riittävästi, niin näin monia ohjelmia ei voida hyväksyä. Joten kyllä meidän täytyy katsoa tätä kokonaiskuvaa ja saada selkeitä lukuja pöydälle, jotka osoittavat, miten näihin tavoitteisiin päästään, sillä muuten tässä käy niin, että tämäkin MFF päättyy aikanaan ja tilanne on taas sama kuin nyt. Eli kauden päätteeksi havaitsemme, että toiveemme eivät kaikilta osin toteutuneetkaan. Kiitoksia. Je voudrais demander... Kiitoksia. Haluaisin tässä vaiheessa pyytää rouva Georgievaa, koska hänellä on aikataulurajoituksia. Ähm, puoli yksitoista hän joutuu poistumaan, uskoakseni. Täällä oli vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Edustaja Lewandowski. Olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen tästä optimistisesta esityksestä. Tämä 2014 vuoden maksukaton laskeminen aiheutti tiettyjä ongelmia, mutta tämä on kyllä varsin optimistinen olettamus. Jos saasin tämän kalvon numero seitsemän vielä kerran, se oli kyllä varsin optimistinen Tämä 1b ennustukset vuodelle 2015 ja 2016. Otsikko 1b. Tässä puhutaan näistä uusista laskuista. Mä liittyy tilin päättämiseen. 35 miljardia 2015 ja nyt tuli sellaistaan 3,5 miljardia 2016. Tämä on optimistinen olettamus ja tämä ei ole mitenkään linjassa näiden uusien ennustusten kanssa 48 miljardia 2015, 2016, 18 miljardia. Nämä ovat komission uusimmat ennustukset. Toki kun kuori on ainoastaan 95 prosenttia entisestään, niin tämä pitäisi kuitenkin olla korkeammalla tasolla. Minun toiveeni oli siis se, että tämä on linjassa sen suhteen, mitä te täällä esitätte. Toki monivuotista rahoituskehystäkin on muutettu, joten no, minä koen, että tämä on varsin optimistinen olettamus tämä kalvo. Kuitenkin kaikkea hyvää teille, toivottavasti kehitys olisi tämän suuntainen. Tämä etupainotteisuus 2016 vuoden jälkeen, kun nämä maaseudun kehittämisen ja kohesiopolitiikan ohjelmat alkavat, niin minä odotan, että tilanne on kuitenkin vastaavanlainen kuin viime rahoituskauden päätteessä. No, optimismi on kuitenkin hyvästä. Kiitoksia, edustaja Tonk, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin olla positiivinen, mutta samaan aikaan kritiikkiäkin esittää hyviä elementtejä. Tässä on mukana korostusta on siirretty jäsenmaiden vastuusta teidän omaan vastuuseenne, aktiiviseen hallinnointiin. Tämä on mielestäni hyvä elementti, hyviä, hyvä asia maksusuunnitelmassa samalla, kuten jo mainittua, tarvitsemme ennusteita vuoden 2016 jälkeisellä ajalla. Ja täällähän on epäilyksiä jopa vuoden 2016 suhteen. Ongelma on se, että komission tarjoama tieto ei aina ole sellaista, että siihen luotetaan, sanoakseni. Ovatko nämä todelliset luvut, muuttuvatko ne vielä? Jos meillä on enemmän maksusitoumuksia, mitä vähennyksiä maksusumaan tapahtuu viime vuonna. Muistan, että tarvitsemme korkeamman tason tilanteen vakauttamiseen ja nyt tämä taas on laskenut. Tämä on hiukan hämmentävää. Tiedän, että teidän täytyy toimia epä varmassa tilanteessa, mutta me haluaisimme ennustuksia tämän epävarmuuden mukaan. Sen toinen huomioni on seuraava. Jos maksu sitoumusmäärärahojen oikea taso on tämä. Me emme tiedä, mikä tilanne on. Tulos on vuoden 2016 osalta. Se on vielä neuvottelun alla luonnollisesti. Ja tässä maksusuunnitelmassa te ette varsinaisesti palaa tähän perusongelmaan, joka on maksusuman aiheuttanut. Eli nimenomaan se, että luonnollisesti jäsenmailla on houkutus sanoa kyllä, mutta tehdä ei. Ja kehottaisin, että te ette tarkastele vain taloudenhoidolliselta kannalta, mutta myöskin organisatoriselta, hallinnolliselta kannalta, sillä tämä on se, joka loisi luottamusta. Jos me muuttaisimme rakennetta ja sitä, että jäsenmaat eivät aina toimi johdonmukaisesti. Kiitoksia, edustaja Tanger. Edustaja Toma, olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Georgieva optimismista ja siitä, että toimitte niin panokkaasti valiokunnassamme ja parlamentissa. Valitettavasti on ollut epäilyttä ja joudumme tapaamaan teitä useasti, kuten kollegat täällä sanoivat, niin se mitä te esititte meille, niin ei varmastikaan ole riittävää. On eräs asia, jota minä en ymmärrä. Kerrotte meille teidän esitelmässäni, että 2016 vuonna tämä maksusuma tulee laskemaan, vai onko tämä nyt velka, no se onkin tässä tabusana, niin tämä tulee vain päätä huimaavasti laskemaan tämä maksusumma, sillä me tulemme monivuotisen rahoituskehyksen maksut maksamaan ja nämä tullaan maksamaan 2014-2020 maksumäärärahoilla, vai tullaanko tässä lisäämään maksumäärärahoja siten, että voidaan maksaa kaikki nämä laskut? Eli kuinka tämä siis tulee tapahtua? Ja toiseksi haluan palata siihen, mitä kollegat sanovat ja mitä te myös itse otitte esille niin voi näiden maksuohjelmien rahoituskehysten loppuja kohden, niin silloin nämä laskut painotuvat tänne loppua kohden. Meillä on monivuotinen rahoituskehys ja se on meidän budjettikulttuuri ja siinä tulee ennakoida tiettyjä asioita. Me tiedämme, että siitä, mitä me äänestimme eilen, niin että tätä maksusumma tulee saapumaan 2017, 2019, 2020. Se on selvä asia. Eli mikäli me haluamme puhua siitä, että meillä on strategia ja maksusumman poisto, niin me tulee olla realistinen näkemys. Tämä optimismi ei ole mahdollista aina, ei ole mahdollista, mikäli 2016 vuoden talousarvio on realistinen, niin no, sen tulee olla budjetti, jonka tavoitteena on poistaa nämä, tämä maksusuma. Kiitos. Välts. Kiitoksia edustaja Tomma. Edustaja Turvaus, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset varapuheenjohtajalle on miellyttävää kuunnella teitä, vaikkakaan tämä viesti ei aina olekaan niin mukavaa kuunneltavaa. Mitä tulee otsakkeeseen neljä, tiedot osoittavat, että me teemme aivan toisin kuin mitä saarnaamme, eli kun rahat eivät riitä. Olisi hienoa saada tarkempaa tietoa siitä, että millä saralla nämä rahat uupuvat. Kiitoksia. Merci, Monsieur Torvalds. Monsieur Margi. Kiitoksia, Torvalds. Ähm, Margi, olkaa hyvä. Madame la... Kiitoksia, puheenjohtaja. Äh, komission jäsen, kiitän teitä esityksestänne ja myöskin henkilökohtaisesta sitoumuksestanne tämän valiokunnan työhön, jotta löytäisimme ratkaisun tähän ongelmaan, joka aluksi oli tekninen ja josta hyvin nopeasti tuli poliittinen ongelma. Omalta kannaltani <clears throat> olen sitä mieltä, että poliittinen vastuu selkeästi on Eurooppa-neuvoston harteilla, kun ratkaisu löydettiin itse asiassa Kyseessä oli puolittainen ratkaisu, jolle pyrittiin hätätilannetta paikkaamaan, mutta tällä hetkellä meidän täytyy tehdä töitä, jotta löytäisimme kestäviä ratkaisuja. Minä olen alue valiokunnan, rikivaliokunnan jäseni erityisesti. Tämä koskettaa minua. Tiedämme, että vuosien 2014-2020 ajalla olemme tilanteessa, jossa saatamme joutua vastaavaan ongelman eteen. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja ja kestäviä ratkaisuja suhteen meidän jälleen kerran katsoa Eurooppa-neuvoston suuntaan. Meillä on tämä omien varojen kysymys auki. Se on yhä auki Eurooppa-neuvostossa. Se tekisi mahdolliseksi ratkaista hiukan kestävämmällä tavalla nämä maksuihin liittyvät ongelmat. Lopuksi haluaisin sanoa teille, että hyvin tyytyväisenä huomioin nämä maahanmuuttajiin liittyvät huomionne, erityisesti turvallisuuteen ja kehitysapuun liittyvät huomiot. Tiedämme, minkälaisia kehityskulkuja on vallalla ja me parlamentissa taistelemme näiden maksujen puolesta. Ne ovat ehdottoman välttämättömiä. Kiitoksia edustaja Aliolka. Äh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Ensinnäkin haluan onnitella teitä hienosta työstä, jonka olette tehnyt. Minä uskon, että budjettivaliokuntana meillä on hyvä yhteistyö teidän kanssa – ongelmat ovat olleet vakavia jo melko pitkään ja minä haluaisin osoittaa, että tämä maksusuunnitelma antaa meille hyvät näkymät uudelle rahoituskehyskaudelle. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden ottaa opiksemme siitä, kuinka talousarviota tulisi hallinnoida vastaisuudessa. Mm, siitä, mitä Gérard Dupré sanoi, olisi tärkeää, että näitä piikkejä ei synny samalla lailla. Tässä sanottiin, että tämä liittyy, nämä liittyvät kohesiopolitiikkaan. Tässä on nostettu useita tekijöitä esille, toimet, joihin on ryhdyttävä, jotta vasta, vastaavaa tilannetta ei synny. Minulla on yksi kysymys. Mikä on näkemyksenne tähän erilaisen lähestymistapaan siten, että monivuotinen rahoituskehys olisi erilainen. Nykyisessä järjestelmässä monivuotinen rahoituskehys laaditaan seitsemän vuoden välein ja ne päätyvät äkki yllättäen. Mitä te, mieltä te olette siitä, että olisi tällainen rullaava järjestelmä – siten, että nämä monivuotiset rahoituskehitykset olisivat osittain päällekkäin. Auttaisiko tämä puuttumaan näihin nimenomaisiin piikkeihin, joista täällä puhuttiin? No, minä haluan kiittää teitä. Te aloititte tämän maksusuman purkamisen ja te halusitte puuttua tähän tilanteeseen viedä tämän politiikan eri suuntaan koko Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ali. Viimeinen puheenvuoron käyttäjä, on Gressli, olkaa hyvä. Voitte... Kiitoksia. Pari kysymystä. Miksi maksun saajia käsitellään eri tavalla? Maatalouspuolella saadaan etumaksuja, eli maksut saadaan heti. Toisella saralla taas pitää odottaa. Pitäisikö edunsaajia kohdella samalla tavalla? Tiedän, että se edellyttää varainhoitoasetuksen muuttamista, mutta ongelmana on siis se, että huono säkä jos käy, niin maksun saa myöhässä. Jotain pitää tapahtua tulevina vuosina, jotta tilanne saadaan hallintaan. Sitten toinen asia. Kun me puhumme siitä, että kenelle maksetaan ensin, niin tietenkin voidaan asia pohtia. Ehkäpä silloin edunsaajille nämä suoraan maksettavat maksut myöskin toteutetaan – EUhan on innovoiva taho, joten siihen täytyy paneutua, eli in, innovointi ja ulkosuhdepolitiikka, ne saavat ensimmäisenä rahansa ja sitten loput myöhemmässä vaiheessa. Komission pitäisi todellakin nyt pohtia näitä kysymyksiä, sillä ihmisiä kohdellaan eri tavalla – Ja tämä voidaan perustella vain ainoastaan silloin, jos myöskin tiedämme, minkälaisista hankkeista on Euroopan laajuisesti katsottuna hyötyä ja mistä taas ei. Kiitoksia. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minun täytyy kollega Greslelle äh, esittää muutama kriittinen huomio, kun olen tässä myöskin edunsaaja, koska olen myöskin maanviljelijä. ainakin tämä on nyt tiedossa, eli maatalouspuolella kyllä tiedetään, ketkä ovat edunsaajia, mutta toisilla sektoreilla ei. Tätä tietoa ei olekaan. Ja me tiedämme, että esimerkiksi maatalouspuolella syntyy näitä menoja ja maksut suoritetaan jäsenvaltiopuolella vasta puoli vuotta myöhemmin, joten ehkäpä ongelmana on juuri tämä hallinnollinen taakka. Eli on vain ilmoitettu, että maksut eivät toteudukaan vuoden loppuun mennessä, vaan ehkä joskus kesäkuun loppuun mennessä, joten pank- pankeilta sitten maanviljelijät joutuvat enenevässä määrin kerjäämään rahaa, jotta selviytyvät omista laskuistaan. <laughs> Après Madame Meillä on nyt tässä edustaja Gresslin ja kanssa äh, heidän välinsä keskustelu. Tämä maatalouskysymys on hyvin poikkeuksellinen, sillä siellähän 15. lokakuuta suljetaan tili. Gressel, hyvä. Niin, ettei synny väärin käsityksiä, niin kyllä edunsaajat mainitaan aina, mutta maatalouspuolella tarvitaan omaa lainsäädäntöä, Eli tilanne on päinvastainen. Eli jos lainsäädäntöehdotus menee läpi, niin silloin todellakin kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Tämän halusin vain ottaa ihan väärinkäsitysten välttämiseksi esille. No me pääsemme nyt tämän keskustelun päätökseen. Komission jäsen, te saatte lyhyesti vastata uskoakseni aikarajoitteiden vuoksi. Teidän on pakko lyhyesti puhua, mutta tämä oli siis ensimmäinen askel työssä, jossa suunnitelmasta tai ennustuksesta tulee suunnitelma. Ää, äh, vielä yksi kysymys. Ää, äh, vuoden 2015 äh, kolmas lisätalousarvio on sellainen, että meillä on ää, siellä puolentoista miljardin ja kuinka me olemme sitä, tätä puolentoista miljardin ylijäämää käyttäneet hyväksemme aikaisemmin kattaaksemme vajetta. Kiitos. Sallika minun vastata kysymykseenne ensin. No, tilanne nyt on tämä. Meidän, me puhumme tulevaisuudesta. Meidän on pohdittava työkaluja tulevaisuutta varten. Meidän on maksettava jäsenvaltioille saatavat Minulla on nyt kolme vastausrypästä. Ensimmäinen, miksi emme katso enemmäksi kuin vuoteen 2016? Siihen on useita syitä. Ensinnäkin, neuvotteluissa tehtäväksemme annettiin se, että katsomme maksuprofiilia 2007-2013 ja kertoa kahdelle toimielimelle, kertoa mitä tuleman pitää, mihin toiminnan ryhdyttävä, jotta päästään maksusumassa kestävälle tasolle. Lisäksi on otettava opiksemme, kuinka saamme poistettua tämän maksusuma jojoilun vastaisuudessa. Ymmärrän täysin, että on halua ennakoida, että vastaavanlainen jojoilu jatkuu. Ja kun olin täällä kokouksessa, kun avasimme kolmikantaneuvottelun, niin nyt silloin puhumme siitä, että me haluamme, että laadimme jatkuvasti ennusteita ja että teemme ennusteita kolmen kuukauden välein eri aikavälejä varten, jotta voimme toimia tehokkaammin. Toisaalta aina saatavilla olevat tiedot eivät ole riittävän, riittävän vahvoja, jotta voi tehdä kunnolliset ennustukset. Jäsenvaltioilta on saatavaa tietoja näistä yhteis, yhteisistä hankkeista, jotta voi tehdä kunnollisia ennusteita, joita on mielenkästä esitellä teille. Komissio pyrkii siihen, että me olemme tiivisti yhteistyössä teidän ja neuvoston kanssa, jotta voimme kertoa teille, mihin suuntaan olemme menossa. Mutta ennen kaikkea me haluamme käyttää käytössä olevia tietoja, jotta voimme hallinnoida varovaisemmin käytössä olevia varoja. Moni kysyy kysymyksen, miten te selitätte sen, että tämä maksusumma putoaa niin merkittävästi. No, ensimmäinen syy on se, että hallinnoimme maksuja tiiviimmin, aktiivisemmin kuin aiemmin. Mikäli emme olisi näin tehnyt, niin tämä jojottelu olisi ollut vielä merkittävämpää. Joten meidän olisi kenties pitänyt nämä maakohtaiset tekijät ottaa tarkemmin huomioon ja katsoa, missä olisimme, mikäli emme olisi ottanut aktiivisempaa otetta. Me olemme nyt paremmassa tilanteessa, koska olemme ryhtyneet toimiin. Parlamentti auttoi meitä kurmaan tätä eroa umpeen tällä 5 miljardin lisärahoituksella. Ennen kaikkea, no minä sanon, että nämä maksut tulevat kasvamaan MFFssä. Tämä on ikään kuin tämmöinen hieman tässä ensin lasketaan, nyt olemme siinä pohjatilanteessa, ja sitten tämä siis saatiin siloteltua tällä 5 miljardilla, ja sitten tämä tulee kasvamaan. Uudet hankkeet alkavat, ne alkavat olemaan toiminnassa, ja tämä selittää sen, miksi 2016 olisimme maksusuman suhteen kestävällä pohjalla. Sitten tämä vaikeampi kysymys. Mitä me voimme tehdä, että tämä nousu- ja jojottelu loppuisi. No, minä puhun nyt suoraan, mikäli me emme muuta monivuotista rahoituskehystä, niin tämä tulee jatkumaan entisellään. Tämä on erittäin vakava keskustelun aihe. Minä olen sitä mieltä, että tämä pitäisi aloittaa puolivälin arvioinnista, katsoa miten me olemme onnistuneet – ja kysymys, jonka kysytte, voisiko tässä olla ohjelmakaudet hetken aikaa päällekkäin, nimittäin miksi tässä pitäisi aloittaa aina alusta. No, meidän pitää muuttaa olemassa olevaa, meidän pitää muuttaa rahoituskehystä. Me voimme käyttää varoja ja meidän on noudatettava tiettyä kuria ja sitä ei ole vielä. Meillä on oltava painopistealueita prioriteetteja. Puhumme painopistealueista, positiivisista painopistealueista toki, mutta mitä tulee näihin negatiivisiin painopistealueisiin, niin mitä me jätämme tekemättä? Arvioimmeko me lisäarvo Euroopalle? Kaikki on hyvin suhteellista. Kaikki tällä planeetalla on suhteellista, kun puhutaan negatiivisista alueesta, niin tämä keskustelu on äärimmäisen vaikea. Mikäli me haluamme käyttää varoja mahdollisimman tehokkaasti, niin meidän, no, meidän on priorisoitava silloin, kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa käytettävissä olevien varojen suhteen. Ja tämä koskee sitä, kuinka me käsittelemme näitä meidän välineitä priorisoinnin suhteen, kun ohjelmat eivät liiku, kun ei saada tuloksia – niin meidän on oltava rohkeita ja peruttava tiettyjä hankkeita. Raha on siirrettävä sinne, missä ne saavat enemmän aikaiseksi. Tämä keskustelu monivuotisen rahoituskehityksen tulevaisuudesta on aloitettava mielestäni puolivälin arvioinnista siten, että voimme viedä sitä eteenpäin ja saada aikaiseksi parempi kokonaisuus. Ja kolmas kommentti rypäs koskee sitä, voimmeko me parantaa meidän toimintatapoja. Kyllä me voimme ja me tulemme tätä jatkamaan. Minä haluan nyt budjettivaliokunnan kollegoille puolustautua. Ennak- ennusteemme ovat olleet mielestäni varsin hyviä. Toki tämä maksusuman purkua koskeva ennuste sen suhteen, että onko komission tieto ajan tasalla, niin no, tulisiko meidän toimia paremmin, tulisiko meidän onnistua paremmin? Kyllä, elämme tiukassa budjettikurin maailmassa, kysyntää varoille on enemmän. No, minulla ei ole vastausta teille antaa yksiselitteisesti tällä hetkellä. Pääsemmekö me kestävälle tasolle? rallin suhteen. No, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. On tiettyjä epävarmuuksia ennusteiden suhteen. No itse asiassa, no meidän tulee perehtyä tähän aiheeseen. Voidaanko tiettyjä epävarmuuksia löytää tavalla, joka olisi tehokkaampi? siten, että voimme kantaa pidemmän aikavälin. No, jälleen kerran, tämä on asia, johon meidän tulee jatkossa vielä perehtyä. Haluaisin välittää teille seuraavan viestin. Olen luottavainen sen suhteen, että olemme ottaneet opiksemme tästä kahdesta viimeisestä maksuvuodesta ja tapa, jolla suhteutimme toimiamme maksuihin, oli positiivinen. Minä olen yhtä mieltä Kardia Savalin kanssa, että meidän ei pitäisi koskaan joutua siihen tilanteeseen, että maksamme viivästyskorkoa. Euroopan unionin mainen kannalta tämä on negatiivinen asia, tämä on pieni määrä rahaa, mutta välitämme väärän viestin ja voimme ainoastaan välttää tämän, mikäli toimimme varovaisesti ja kehitämme niitä tekniikoita, joita olemme alustaneet. No, päätän siihen, että sanon, että on asioita, joita komissio voi tehdä. Olemme aina avoimia ehdotuksille, kuinka voisimme toimia paremmin. On tiettyjä asioita, joita me emme voi tehdä, joita voidaan tehdä ainoastaan, mikäli tarkistetaan monivuotinen rahoituskehys. Mutta minä voin odottaa, mitkä ovat meidän vaihtoehtomme ja me tulemme keskustelemaan omista varoista ja muista menetelmistä, jotka tulevat jatkossa muuttamaan talousarvioita. Kiitos. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä teidän sitoumuksestanne ja osuudestanne ja myöskin teidän tarkkanäköisyydestänne. Minulla on muutama huomio. Äh, kun meillä on pulla ähm, maksusitoumuksista. Jäsenmaat joutuvat kaivamaan taskuista miljardi 500 miljoonaa. Toiseksi meillä on ongelma myöskin kassaviran suhteen ja äm, tässä yhteydessä haluaisin kiittää teitä ja teidän joukkoittanne tämän ongelman ratkaisemassa. Sitten tämä jojo-ilmiö. Jojo-ilmiö on jotakin, johon meidän täytyy puuttua äh, monivuotisen rahoituskehyksen arvioissa, kuinka voimme eh, puuttua tähän sykliin. Se on niin haitallinen. Meillä on Junkerin ohjelma hengel, eh, sellaisella hetkellä, jolta meitä puuttuu 21 miljardia. Tämähän on aivan ristiriitasta ja absurdia. Eh, sitten arvioitu, että puhuitte vuoteen 2016 asti. Me toivoisimme, että me saisimme ennusteet myöskin vuosille 2017, 2018 ja 2019 ja että näistä ennusteista voisimme siirtyä maksujen maksamisen suunnitelmaan. Emme aivan ole vielä tässä vaiheessa. Nyt tämä onnellinen sattuma 21 miljardia on jarruttanut maksuja, mutta paljon onnea ja rohkeutta työhön, varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Bien, mes chers collègues, nous avons ainsi... Hyvät kollegat, näin olemme käyneet ähm, läpi maksujen maksusuunnitelman tilannetta. Koordinaattorit äh, pian aloittavat oman kokouksensa. Me palaamme nyt omaan esityslistaamme. Vasset? Et euh, je vous invite. Ja me käsittelemme nyt esityslistan kohtaa seitsemän. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhdymme puhumaan rahoituslähteiden yhdistämisestä. Kyseessä on toimion kautta Euroopan unionin talousarvion varoja yhdistetään muihin varoihin, joita tulee esimerkiksi Euroopan investointipankista, ja muista lähteistä, kuten ER, EBRDstä, eh, kehitysrahastosta ja muista lähteistä. Tällä hetkellä komissio ensimmäisen kerran talousarvio valiokunnalle esittelee tätä Euroopan unionin laajuisen foorumin toimintaa, jonka tarkoitus on parlamentin taivoin, toiveiden mukaisesti käsitellä rahoituslähteiden yhdistämistä. Komissiolla on seurantarooli tällä foorumilla ja haluaisin muistuttaa siitä, että ähm, me olemme kutsuneet edustajat äh, tuolta paikalle ottaen huomioon hiljattaisen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja sen lausunnon, joka liittyy kehitysyhteistyöhön ja sen rahoittamiseen. Charles Görans on ollut tässä esittelijänä. Thorsten Etenbeke ovat täällä paikalla. He ovat ECFINin toiminnasta vastaava johtaja EIPn, EBRDn ja muiden tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja EFKosta kestävän kehityksen ja kehitysavun työnjohtaja. Heillä on kymmenen minuutin puheenvuoro. Tämän jälkeen meillä on noin kymmenen minuuttia aikaa keskustelulle ja nyt pyytäisinkin ensimmäisen heistä Kivepäisen paikalle. Käyttävän puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and, uh... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset mahdollisuudesta esitellä teille EUBECn tilannetta. Haluan kertoa teille kertomuksesta, jonka politiikkaryhmä on antanut parlamentille ja neuvostolle. Se hyväksyttiin viime vuoden lopussa. Alustuksen omaisesti toteaisin, että kun puhutaan yhdistämisestä, niin se tarkoittaa kehitysyhteistyön rahojen ja EIB tai EAKR, Maailmanpankin tai kansallisten pankkien ja muiden rahoituslähteiden varojen yhdistämisestä. Esimerkkinä mainittakoon aurinko, puisto tai tuulivoimapuisto kehitysmaassa, eli hanke on periaatteessa olemassa, se tuottaa verkkoon sähköä, eli se luo kassavirtaa periaatteessa, mutta varoja ei ole hirveästi tähän käytettävissä, eli voidaan saada tämä projekti lisärahoituksella toteutettua tarjoamalla esimerkiksi lainoitusta hankkeen rahoituksen parantamiseksi tai pääoman lisäämiseksi ja näin voidaan varmistaa, että lainaan liittyvät riskit pienenevät. Eli se on lähtökohtamme. Tämä esimerkki jo osoittaa, että nämä ovat hyvin monimutkikaita, monitahoisia välineitä ja tämä rakenne on vaikeasti hahmotettavissa, eli on vaikeaa nähdä, että miten tämä Euroopan unionin osuus voisi muotoutua, jottei makseta mitään sellaista, mitä ei välttämättä edes tarvita. Ja näin pääsemmekin itse tavoitteisiin yhteisrahoituksen kautta. Tarkoituksena on saada yksityisen ja julkisen sektorin varoja kehitystyöhön mukaan. On olemassa myöskin muita kuin rahoituksellisia tavoitteita, on laatu, innovointi, kestävyys ja on olemassa myöskin hankkeita, joihin liittyy lainatakuujärjestelmä, eli että pk-yritykset saavat pankilta lainoitusta sellaisissa maissa, joissa pankit yleensä antavat lainaa vain ainoastaan suurille yrityksille tai valtion yrityksille. On olemassa hankkeita, joita ei voida pelkkien tukien avulla toteuttaa, joten tarvitaan muitakin kuin rahoituksellisia välineitä, koska vain ainoastaan sitä kautta voidaan jonkinlaista kehitystä saada aikaiseksi. Lisäksi EU-politiikkaa tuetaan näillä yhdistämisillä, kestävä kehitys, ilmastonmuutos. Ja sitten tarkoituksena on tehostaa avun tehokkuutta. Tärkeänä on myöskin se, että lisäämme EUn tarjoaman rahoituksen näkyvyyttä. Tässä näette kartan. Lähdemme liikkeelle AKT-maista vuonna 2007. Sitten olemme lisänneet tätä yhdistämistoimintaa siten, että priorisointialueet – ovat oikeastaan kaikki huomioituneena ja tästä näette nämä meidän prioriteettialueet, NIF-alue ja ITF, ne ovat ne suurimmat yhdistämisjärjestelmät, koska nehän ovat priorisointialueemme alueellisessa yhteistyössä, mutta on olemassa pienempiäkin välineitä, jotka liittyvät Keski-Aasiaan, Karibiaan, Latinalaisen Amerikan, Aasiaan ja Tyynenmeren alueeseen. Ja sitten vielä palataan tähän. Nämä ovat edellisen MFFn lukuja uudet luvut ovat viitteellisiä Niffin osalta. Meillä on noin miljardi euroa käytettävissä seitsemän vuoden kaudelle siis, ja tätä voidaan täydentää eri kahdenkeskisin rahoitusvälinein, eli tässä voidaan päästä hiukan yli ton miljardin. Mutta yleisesti ottaen puhutaan aika lailla erikoismarkkinoista – seitsemän vuoden aikana käytetään noin 70 miljardia kehitysyhteistyön varoista, eli tämä on pienen pieni summa, joka käytetään tällä tavalla yhdistäen, mutta silti niillä on keskeinen merkitys ja se merkitys kasvaa jatkuvasti. Kyse ei ole vain ulkoisesta, ulkoisesta vaan myöskin unionin sisäisestä toiminnasta, Junckerin ohjelmaa, investointiohjelmat ja muut, joten kyllä rahoituslähteiden yhteistäminen on pienuudestaan huolimatta tärkeä väline. Se kannattaa pitää mielessä. Kuten totesin, niin täytäntöönpano tapahtuu rahoituslaitosten kanssa. Tämän hyötynä on myöskin se, että yhteistyö eri kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa paranee. Ja tämä on tietenkin käytännön näkökulmasta katsottuna erittäin positiivinen sivuvaikutus. Tässä näette ne alat, joilla tätä rahoitusmuotoa käytetään. Oletettavissa on tietenkin, että energiapuoleen panostetaan huomattavassa määrin. On olemassa hankkeita, jotka saavat aikaiseksi kassavirtoja, mutta tätä rahoitusvälinettä käytetään, jos kassavirtaa ei ole kovinkaan vahvaa. Ja sitä kautta yritetään varmistaa, että muun muassa energia olisi kohtuuhintaista. Tämä pätee myöskin vesi- ja liikennealueella. PK-yrityksiäkin tuetaan, mikä on tärkeä ala. Yleensä tukijärjestelmät eivät toimi tällä saralla, Eli tämä on erittäin tärkeä osa-alue, eli juuri tämä pk-yritysten tukeminen, sitten sosiaalisektori ja tieto- ja viestintä, teknologia-ala vielä yhtenä. Suurin osa varoista tapa siirretään suorina investointi maksuina, korkotukiaisina myöskin ja teknistäkin apua annetaan tarkoituksenamme on ikään kuin auttaa hankkeen kehitystyössä, varsinkin sellaisissa maissa, joissa kyvyt ovat puutteelliset tältä osin. Ja sitten riskipääoma ja takupuoleenkin on investointu ja foorumin työn tarkoituksena oli lisätä yhteisrahoitusta tällä puolella, sillä me uskomme, että riskipääomaa ja vakuuksia tarjoamalla voidaan saada hyviäkin tuloksia aikaiseksi. Tämän mielessä pitäen ja huomioiden parlamentin ja neuvoston pyynnöt, niin komissio on perustanut EUBEC-foorumin. Se tarkastelee tätä yhdistämismekanismia ja pyrkii kehittämään sitä, tehostamaan ja virtaviivaistamaan sitä entisestään. Foorumi koostuu politiikkaryhmästä, joka on päätöksentekoelin. Siihen osallistuvat jäsenvaltiot, ulkosuuden hallinto ja komissio parlamentista kehitysyhteistyö ja budjettivaliokuntakin on saanut kutsun näihin kokouksiin. Sitten on olemassa teknisiä työryhmiä, Torsten kertoo niistä enemmän. Siellä on mukana ulkosuudenhallinnosta, komissiosta ja tietenkin näistä rahoituslaitoksista. Tämä, nämä ryhmät tekevät hyvin teknisluonteista työtä ja antaa sitten politiikkaryhmälle omia suosituksiaan. Mitä tulee tavoitteisiin, niin ne ovat oikeastaan jo tulleetkin mainittua. Formin tarkoituksena on parantaa mekanismin laatua ja tehokkuutta ja sitten harmonisoidaan näitä keskeisimpiä periaatteita ja vaihtaa parhaita käytänteitä eri toimijoiden kesken sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Ja tietenkin keskityttiin sellaisiin aloihin, joilla näitä välineitä voidaan käyttää parhaiten hyväksi. Kysehän on tällaisista pienistä erikoismarkkinoista. Ja tietenkin täytyy vaalia johdonmukaisuutta suhteessa muihin EUn politiikkoihin. Yes, good morning everybody. Um, I... Hyvää huomenta kaikille. Minä jatkan tästä ja annan teille tämän foorumin rakenteesta jonkin verran enemmän. Kuten mainittua, meillä on politiikkaryhmä, joka antaa ohjausta ja suosituksia osallistujille. Tämä perustuu tietoon, jota saamme teknisistä ryhmistä. Ja nämä suositukset sitten luonnollisesti pitää ottaa huomioon toimeenpanossa, kun mainittuja toimeenpanoja tehdään. Tekniset ryhmät käsittelevät eri horisontaalisia aiheita. Tässä saatte pian lisää tietoa. Ja poliittinen ja tekniset ryhmät äh, tapaavat. Äh, tähän liittyvät myöskin ad hoc neuvoantavat kokoukset, joihin osallistuvat kansalaisyhteiskunnan edustajat ja myöskin yksityinen sektori, että saisimme laajan kuvan kaikista äh, formin osallistujista. Liittyen siihen, mitä viime kahden ja puolen vuoden aikana olemme tehneet. Meillä oli kuusi poliittisen ryhmän kokousta ensimmäinen joulukuussa 2012 ja ensimmäinen viime vuoden joulukuussa. Ja meillä oli neljä erilaista workshop tapahtumaa käsittelevät eri aiheita, ilmastonmuutosta, velkaisuutta, kestävyyttä, ODAta, ja myöskin ähm, Euroopan vientiluottovirasto ja ECAta. Me tarkastelimme sitä, minkälaista yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa on. Ja meillä oli erityisten rahoitusinstrumenttien suhteen äh, koulutusta tarkoitusta oli tarkastella esimerkiksi takuujärjestelmiä tarkasti äh, yksityiskohtaisesti ja meillä oli tapaamisia kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Suurin osa työstä tapahtui näissä teknisissä ryhmissä. Meillä oli äh, viime kahden ja puolen vuoden aikana seitsemän teknistä työryhmää, jotka käsittelevät eri aiheita. Tämä alkoi siitä, että meillä oli rahoituslähteiden yhdistämisestä ähm, kattava katsaus menneisyyteen ja tämän jälkeen yhdistämisen syventämistä käsittelevä ryhmä. Kolmannessa ryhmässä tarkastelimme menettelyiden parantamista. Tämä esimerkiksi kattoi myöskin uudelleen katsauksen siihen, minkä tyyppisiä ähm, arviointeja projektiehdotusten suhteen tulee tehdä rahoituslaitoksissa. Tämän jälkeen me tarkastelimme sopimusten äh, tekoa, niiden seuraus, seuraamista monitorointia, raportointia, sektorikohtaisia toimia. Ja sitten viimeinen työryhmä tarkasteli ilmastonmuutosrahoitusta. Kaikki nämä tekniset ryhmät laativat kertomuksensa, jotka lähetettiin sitten poliittiseen ryhmään, niitä käsiteltiin siellä ja siellä päätökset myöskin tehtiin. Tässä diassa näette pähkinän kuoressa, minkälaisia ovat olleet suurimmat saavutuksemme ja minkä tyyppistä työtä on toteutettu. Hurmilla ensimmäinen käsittelee vasemmalla puolella uudelleenarviointia toimeenpanon osalta ja siitä, minkä tyyppisiä toimia täytyy tehdä ehdotusten arvioinnissa. Ja tähän yhdistyvät ohjelinjat, hyvin yksityiskohtaisesti käsittelevät sitä, mitä ehdotuksessa täytyy ottaa mukaan. Meillä on hyvin selkeät ohjelmat myöskin rahoitusvälineiden suhteen. Tämä projektien syventävän teknisen arvioinnin suhteen liittyi myöskin näihin ohituslinjoihin ja äh, DEFCO pääosassa käytettäviin periaatteisiin, jotka koskevat kaikkia toimia. Meillä on esimerkiksi myöskin lyhennetty aikataulu ähm, projektien hyväksymisen suhteen nopeutettu ja myöskin eri rahoitusvälineiden syvennetty käyttö. Kaikki tämä parantaa tehokkuutta ja myöskin vastuullisuutta. Viimeinen dia antaa teille kuvan nopeasti, minkälaisia rahoitusvälineitä on käytetty, takuita, pääomavälineitä, riskinjakovälineitä. Niistä keskustellaan poliittisessa ryhmässä ja esimerkiksi yksi toteamus oli se, että näitä tulisi käyttää infrastruktuurihankkeessa ja myöskin pk-yrityksiä tukien, niin niitä tulisi myöskin käyttää enemmän myöskin maanviljelysalan projekteissa, erityisesti Afrikassa vielä paljon on tehtävää tällä alalla. Tässä luonnollisesti huomamme, että näitä välineitä pitäisi käyttää markkinaolosuhteiden mukaisesti. Meidän täytyy aina ottaa huomioon se, että me emme vääristä markkinoita käyttäessämme näitä rahoitusvälineitä, ja meidän täytyy toimia kumppanimaiden olosuhteiden mukaisesti. Tässä täydentävyys tulee selkeästi kuvata projektissa. Meillä on tiettyjä periaatteita, jotka määrittelemät ehdot luonnollisesti. Sitten vielä lyhyesti voisin kertoa seuraavista askelmista. Me olemme nyt toimeenpanemassa tätä foorumin työtä. Meillä oli viimeinen poliittisen ryhmän kokous viime vuonna, kuten mainitsin, ja seuraava kokous tullaan järjestämään syyskuussa. Luonnollisesti parlamentti myöskin pääsee mukaan seuraamaan tuota kokousta. Kiitoksia. Merci messieurs pour cette communication. Kiitoksia tästä erittäin selkeästä tiedonannosta, joka teki mahdolliseksi arvioida, minkä tyyppistä työtä me voimme kehittää talousarviovälineistä lähtien ähm, ja minkälaista vipuvoimaa saamme aikaan, kun hyvin koordinoimme eri toimijoiden työtä. Nyt haluaisin antaa edustaja Gade Savalille ensimmäisen puheenvuoron koska tämä riittyy rahoitusvälineisiin, mutta hän taitaa olla edustaja Fernandesin kanssa tällä hetkellä käsittelemässä, eli rahoitusvälineitä kuten EFSiä, jotka vaativat heidän välittömän huomionsa nyt. Eli edustaja Ryvi. Sydämelliset kiitokset teille, herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä erinomaisesta kertomuksesta. Täällä me tulemme järjestämään kuulemisen PK-yritysten rahoituksesta. Kehitysyhteistyöllä on tällä saralla erityinen merkitys, sillä meidän on annettava tukea, jotta yritykset kykenevät jatkossa toimimaan itsenäisesti. Yhteisrahoitusta on toteutettu laajasti myöskin muiden kuin hallitusten järjestöjen kautta. Nämä kansalaisjärjestöt toimivat erinomaisesti, me olemme hyvin tyytyväisiä tähän, mutta ongelmana on tämä määrä vaatimusten mukaisuus. Meidän täytyy varmistaa, että yhdistämismekanismissa rahoitus ei toteudu offshore tai veroparatiisien kautta. Kyllä komissiolla on tehtävänä aina varmistaa, sekata, ketkä organisaatioiden takana seisovat. Meidän täytyy varmistaa, että varat ohjataan sinne, minne niiden pitää ja että niillä saadaan myöskin tuloksia aikaiseksi. Näin pääsenkin toiseen asiaan. Kyse on nimittäin siitä, että pienten yritysten yhteistyö johtaa myöskin tiedon lisääntymisen. Suuret yritykset, jotka toimivat kehitysmaissa, niin hankkeet ovat yleensä rahoituksellisia hankkeita, mutta kehitysyhteistyössä tehtävä PK-yritysten välinen yhteistyö voi olla erittäin hyödyllistä, mutta ongelmana on aina se, että näillä pienillä yrityksillä ei välttämättä ole varoja ja likviditeettiä tällaisen työn toteuttamiseksi, ja sepä onkin se suurin ongelma näihin projekteihin liittyen. Komission toimenpiteiden takia yritykset eivät olla riittävän likvidejä, he eivät kykene toteuttamaan ennakkomaksuja, vaikka, kuten komissio itsekin sanoi, se olisikin tarpeellista, joten meidän täytyy pohtia, että miten heti suunnittelun ensi vaiheessa rahoitus saadaan toteutettua komission on varmistettava ennakkorahoitus, eli perhe- ja pk-yritykset saisivat tätä kautta rahoitukselliset toimintamahdollisuudet kuntoon. Eli me tarvitsemme tasapainoa, jonka on valittava pienten ja suurten yritysten välillä. Se olisi eurooppalaisessa arvoketjussa erittäin tärkeä seikka. Kiitoksia. Edustaja Kiitoksia herra puheenjohtaja. On valitettavaa, ettei tilintarkastustuomioistuin saanut kutsua, sillä tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus yhdistämiseen liittyen on erittäin mielenkiintoinen. Tiivistetysti voidaan sanoa, että kertomuksessa kerrata, kerrotaan, että kyse ei ole vain ainoastaan kehitysyhteistyöpoliittisista tavoitteista, eli poliittiset periaatteet eivät ole aina olleet päällimmäisenä. Eli kaiken kaikkiaan se, joka on muutenkin maksukykyinen, niin saa vielä lisää rahaa. Eli me emme tue ruohonjuuritason toimintaa tai tue köyhistä köyhimpiä, vaan niitä, joilla on rahaa muihinkin hankkeisiin. Ja kollega Holmeier oikeutetusti totesi, että suuren riskin hankkeitakaan ei tueta. Eli kaikkien olisi hyvä tietää, mitä me oikein täällä teemme ja mitä näillä välineillä ei tehdä. Joten on erittäin valitettavaa, ettei kollega Pingston tilintarkastustuomioistuimesta saanut kutsua tänne kertoakseen edes viiden minuutin puheenvuoron aikana siitä, mitä oikein käytännössä tehdään. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Henkilökohtaisesti minä itse haluaisin todeta, että tämä foorumin esittely sellaisena kuin sen tänä aamuna näimme, rauhoittaa minua. Minä olen ollut Ukraina-valtuuskunnassa muutama viikko sitten mukana. Mukana oli monia talousarviovaliokunnan jäseniä ja minua hämmästytti se, kuinka vaikealta vaikutti koordinaation takaaminen ja yhteistyö. Sen määritteleminen, kuka koordinointia johti. Ilmeisesti Ukrainassa meidän toimijoillamme on vaikeaa ottaa johtajan rooli. Ukrainan hallituksen pitäisi olla tässä roolissa, mutta tällä hetkellä se ei ole tilanteessa, jossa se pystyisi toimintaa koordinoimaan ja huomaamme siellä Euroopan unionin läsnäolon, mutta myöskin jäsenmaiden läsnäolon. Tietyt jäsenmaat mm, pohtivat sitä, kuinka koordinoida jäsenmaiden toimintaa Euroopan unionin kanssa. Minä mietin sitä, oliko välillä jopa olemassa Brysselin ja paikalla olevien toimijoidemme välillä organisaatiohankaluuksia. Minä näin hallintokaaviot ja minua hämmästytti se, kuinka hirvittävän monimutkainen tämä hallintokaavio oli tähän kysymykseen liittyen haluaisin muutamia rauhoittavia sanoja. Haluaisin olla varma siitä, että meillä on paras mahdollinen organisaatio, jotta voimme toimia tehokkaasti sellaisella alalla, joka varmastikaan ei ole helppo. Edustaja Gressi sanoi, että tilintarkastustuomioistuin on todennut, että usein tuemme niitä, jotka eivät tukea tarvi. Tämä kysymys voidaan esittää myöskin EFSin strategisten investointien rahaston osalta. Haluaisitteko, hyvät herrat, vastata näihin huomioihin, joita tässä tehtiin? Jos olette tiiviitä, se ei ole vaikeaa ja epäilemättä voimme sitten kutsua teidät uudelleen tänne. No, certainly to reply, I mean, first on the, on the point. Ensinnäkin PK-yrityksistä olemme yhtä mieltä yleisesti ottaen, että PK-yritykset ovat tärkeä tekijä kehitystä ja tärkeä osa kehittynyttä taloutta. PK-yritysten kehittäminen on mielestämme tärkeä osa kehitysyhteistyötä. Olemme täysin yhtä mieltä. Ne ovat vaikeimmat kysymykset. On aina pidettävä mielessä, kun sanotaan, että tässä ei nyt keskitetä rahoi, kehitysyhteistyörahoja kaikista köyhimpiin, niin on muistettava, että tämä on ainoastaan pieni tällainen markkinaosuus. Ja tässä yhdistämällä näitä voidaan saada aikaiseksi erittäin vahva vipuvaikutus. Oli vaikea sekoittaa näitä hankkeita. Tässä oltiin koordinoida paremmin. Mä olen sitä mieltä, että tässä on se tietty sivuetu, että no, Ukraina on ainoastaan yksi markkina-alue tälle Leningille. Meidän on koordinoitava paremmin. Ja eräs niistä hyödyistä tässä foorumissa on se, että nämä työskentelevät tiiviimmin yhdessä. Me emme sano tämä mitenkään helppoa. Um, yeah, maybe just to add, <coughs> to add to this. Niin, lisäsin tähän vielä sen verran, mitä tulee pk-yritysten tukemiseen eurooppalaisella tasolla. Sen verran tiedoksenne, että paraikaa yritämme lisätä yhteistyötä yhteistyötä eurooppalaisten kehitysyhteistyölaitosten kanssa. Ne ovat jäsenvaltioiden laitoksia, jotka tekevät yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Itävallasta ja Ranskasta ja Alankomaista löytyy erilaisia toimijoita, joiden kanssa yritämme tehdä yhteistyötä tämän asian käsittelemiseksi. Mitä tulee verotuskysymykseen, se on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. pääosasto taksut on tässä mukana, eli me yritämme todellakin varmistaa sen, että kun investoimme rahastoihin, niin varmistetaan, että nämä rahastot noudattavat verotuksellisia määräyksiämme. Ja parhaita käytäntöjäkin yritetään käyttää hyödyksi se vaatii myöskin yhteistyötä näiden laitosten kanssa. Tärkeänä voidaan pitää myöskin sitä, että kun tuomioistuin teki oman työnsä, niin me olimme tietenkin siihen yhteydessä ja foorumissa me huomioimme niitä kommentteja, joita tuomioistuin esitti. Eli jos katsotte tätä hakulomaketta, jota on muutettu, niin siinä huomioidaan monia, monet tilintarkastustuomioistuimen kommentit. Olin mukana, kun kollega Pingsten oli täällä parlamentissa vieraana Äh, tuomioistuin esitti ehdotuksia ja ne me voimme hyväksyä. Kuten sanottu, osa suosituksista on jo huomioitu foorumin työssä. Tuomioistuin viittasi yhtäältä siihen, että kaikki hankkeet, jotka on saa rahoitettu, olivat keskeisiä, ja samalla sanottiin, että kyse on yleisestä lähestymistavasta, mutta Tuomioistuin epäili tietojen hankkeiden osalta, että välttämättä tällaista tukea ei tarvittu ehtona lainan saamiseksi pankilta. Me emme tietenkään ole tuomioistuimen kanssa samaa mieltä, mutta foorumissa tätä asiaa on tarkasteltu parantaaksemme asiaan liittyvää tilannetta. Mitä tulee koordinointiin, silläkin saralla Siihen liittyen todettakoon, että aina on ilmoitettava, keneen on oltu yhteydessä hankkeita valmisteltaessa. Näin varmistetaan, että heti kättelyssä rahoituslaitokset kumppanuusmaissa ja EU-valtuuskunnan välillä tekevät yhteistyötä. Tämän lisäksi tietenkin valtuuskuntamme ja alueellisten toimijoiden yksiköt tekevät yhteistyötä. Näin yritetään varmistaa johdonmukainen lähestymistapa ja vaalia näitä suhteita erinäisiin rahoituslaitoksiin. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Hyvät herrat, siirrymme äänestyksiin.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 Nous allons voter sur le rapport de monsieur. Äänestämme Depre-mietinnöstä. Tämä liittyy pääluokka 1 Euroopan parlamentin talousarvion. Herra Depre, kiitos puheenjohtajan äänestystä olisi varmasti hyvä, että kerron kollegoille sopimuksen pääpiirteet, jonka saimme aikaiseksi eilen budjettivaliokunnan, valtuuskunnan ja parlamentin työvaliokunnan välillä. Minä haluan kiittää budjettivaliokunnan kaikkia jäseniä ja valtuuskunnan jäseniä ennen kaikkea. Haluan kiittää sitä solidarisuudesta, joka oli läsnä kautta neuvottelujen. Neuvottelut ovat olleet niin helppoja. Kävin työvaliokunnan kanssa kolme eri neuvottelukierrosta, joita pääsimme yhteisymmärrykseen. Minä kerron nyt neuvottelujen Annista. Kohta yksi. Hallinnolliset kulut eivät saa ylittää 20 prosenttia parlamentin talousarviosta. Lisäksi 2016 vuoden talousarviolle tehtiin toimintakulujen ja poikkeuskulujen välille ero ennen kaikkea, mitä tulee kyberturvallisuuteen ja rakennusten turvallisuuteen. Toimintaa talousarvio ei ylitä 1,6 prosenttia. Kasvu ei siis ole tätä lukua suurempi, se on saavutettu. Lisäksi me emme rajoittaneet, mutta nyt työvaliokunnan kanssa sovimme, että nämä investoinnit liittyen turvallisuuteen ovat 15 miljoonaa euroa 2016 vuodelle. Tiettyjä asioita, joita tulee korostaa, ne ovat hieman tulenarpeja aiheita. Meidän ja työvaliokunnan välillä oli kiista säästöistä 9,5 miljoonaa oli työvaliokunnan säästö. Tavoite, me halusimme säästöjä 11 miljoonaa ja me tämän voitimme. Meidän tulee korostaa tiettyjä asioita. Nämä sihteeristökulut, no tämä nimi hieman muuttuu. Jotkut ovat sitä mieltä, että korvaukset ovat se, mitä mepit saavat käyttöön, niin nämä tarvitaan oikeastaan sihteeri, avustaja kuljen kattamisen. Tämä on ainoastaan suuntaan antava äänestys, sillä virallisesti me emme voi äänestää tästä kuin Strasbourgin kokouksessa siinä vaiheessa, kun olemme saaneet vahvistuksen, että myös työvaliokunta on hyväksynyt tämän näiden sihteeristökulujen suhteen. Kasvu olisi 1500 euroa per kuukausi. Oletettaen, että tämä ei astu voimaan niin tämä ei astu voimaan kuin siinä vaiheessa, kun on osoitettu, että työvaliokunnassa on luotu uusi sääntö koskien kotimaihin jääviä avustajia. Se oli erittäin herkkä tulenarka aihe näissä neuvotteluissa. Mitä tulee näin ylimääräisiin tehtäviin. 59 tehtävää poistetaan, 57 poistetaan sellaisena, kaksi siirtyy komissiolle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 25 ihmistä palkataan sisäiseen turvallisuuteen. Sisäinen turvallisuus sisästettiin Euroopan parlamenttiin, minä muistutaisin tästä, ja minkäli haluamme vahvistaa turvallisuutta, niin kyseessä ei ole investointiongelma, laiteongelma, vaan myös henkilöstöongelma jotta voimme vahvistaa valvontaa. Lisäksi luodaan 20 uutta työpaikkaa, jotta valiokuntien sihteeristöä voidaan vahvistaa ja lisäksi luodaan yksikkö, jotta voidaan tarkistaa paikallisten avustajien toimintaa. Mikäli tätä järjestelmää halutaan muuttaa, niin onhan tätä myös valvottava. Toisaalta oli myös pyrkimys puuttua inflaation inflaatio. Tätä, tätä, eh- näitä ehtoja ei tiedetä. Tämä kuuluu työvaliokunnalle. Eli me haluamme välttää tätä inflaatiota liittyen parlamentaarisiin kysymyksiin ja muihin asioihin, mutta tähän liittyen meillä ei ole vielä lisätieto teille kertoa. Yleisesti ottaen arvon puheenjohtaja näkisin, että tämä sopimus pää suuntaviivoltaan vasta niitä asioita, joista me puhuimme, kaikista emme päässeet yhteisymmärrykseen, mutta Mielestäni tämä on varsin hyvä. Voin kertoa lisää halukkaille. Kiitoksia edustaja Dupré, kun avasin tämän kokouksen. Kiitin ää, neuvottelijoitamme, joka on nimessä 15 miljoonaa ja 1,5 olivat 1,5 taso olivat sitäkin, mitä me saimme kuunneltua ja tavoitettua. Kiitokset tästä. Eh, edustaja Gressle vielä, olkaa hyvä. Attention du rapporteur. Kiitos. Halusin kiinnittää esittelijän huomion tekstikohtaan, joka on itse asiassa täysin väärä. Kohta 24 sanotaan, että 57 paikkaa vähennetään, joka on johtanut 1,8 miljoonan euron säästöihin. Näin ei kuitenkaan ole. Mm, aivan mm, tulee olla rehellinen säästöjä tehtiin, kun näitä paikkoja siirrettiin. 30 tehtävää siirrettiin muualle. Ja mikäli poistetaan 57 työpaikkaa, niin ei tästä säästy ainoastaan 1,6 miljoonaa euroa. Tämä on siis tieto, joka ei pidä paikkansa. Siksi minä pyydän, että tässä tehdään tekninen tarkistus, jotta voidaan puhua siitä, että järjestelyjen, uudelleen järjestelyjen siirtojen jälkeen saavutettiin tämä säästö. Minä en halua, että Täällä annetaan vääriä tietoja. Kiitos. Ah, si c'est un amendement technique, Monsieur le Président. Jos tämä on tekninen tarkistus, hyvä puheenjohtaja, niin sitten emme siis äänestä, eli teksti täytyy korjata. Ensin kappale yksi. A, tarkistus numero yksi. Esittelee tukea puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yhä kappale 1A, tarkistus 5 puolesta vastaan. Tarkistamaan tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 6, kappale 1b. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus A. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 raukeaa. Tarkistus 8 ilmeisesti on myöskin kompromissi A kattava, joka tapauksessa yhtenäinen sen kanssa tarkistus 9, esteli vastustaa puolesta, vastaan, hyväksytty. Kappale 2 ja tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy, äh, hylätty. Tarkistus 10 esteliä puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Scrutin Äänestys alkaa. Scrutin Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Esittelijä tukee puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 5, tarkistus 16, esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 kappaleesta 6 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti, sillä tilanne ei ole selvä. Sur l'amendement 10. Kyseessä on tarkistus 18. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 7, tarkistus 20, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 821, esittelijä tukee puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22, kappaleesta 8, esittelijä vastustaa puolesta. Anteeksi, anteeksi, 21 21 raukesi. Aivan, niin anteeksi, anteeksi. Todellakin. Äh, numero 22 raukeaa myöskin, koska tarkistus 21 hyväksyttiin. Kappale 9. Tarkistus 24 esitteli vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 25. Esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 10, tarkistus 26, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus B, esittelijä puolustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus C, esittelijä tukee puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 10, tarkistus 34. Tämäkin vedetty pois. Anteeksi. Onko se vedetty pois? Paragraf U Tarkistus kappale 11. Tarkistus kaksi. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 10a. Tarkistus 35. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 11. Tarkistus 36. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37 raukeaa. Kappale 12. Tarkistus 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 13, tarkistus 39 ja 40, ne ovat identtisiä. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41. Esittelijä vastustaa puolesta. Ai, se raukesikin. Seuraavakin raukesi. toinen, toisesta osasta pitää äänestää. Esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 13 A-tarkistus 43. Esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 14 tarkistus 44. Esitteli vastustaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 esittelijä vastustaa puolesta vastaan Tarkistamme tämän koneellisesti. Sur l'amendement 46. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 47. Qui tombe? Raukesi. Ei, ei raukeakaan. Eli tarkistus 47 esittelijä vastu- puolustaa puolesta vastaan. Tämä ei ole lainkaan selvää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 47. Tarkistus 47. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. 48 on vedetty pois. 49 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 50. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus D Tässä on kohta kohdalta äänestys. Esittelee tukee ensimmäistä kohtaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Esittelee tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kappale 14c, tarkistus 51 Esittelee tukea puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 15, tarkistus 52 ja 53. Esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus E. esittelee tukee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompro, anteeksi, kappale 16, tarkistus. Silmämme kappale 17, tarkistus 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 56 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 57 esitteli vastustaa puolesta vastaan. Edustaja Ryvi. Ici oral amendment and Ah oui, amendement oral de Monsieur Ruby qui ajoute... Niin, tässä siis sanotaan, että and encryption Bien. Suullinen tarkistus edustaja Rybihiltä sisältää sanat an encryption. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 15 puolesta 16 vastaan. Kappale 18a, tarkistus 58, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 19, tarkistus 59, esittelijä tukee puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kappale 19a, tarkistus 60, esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tämä on aivan selvää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Kappale 20a Tarkistus 61 kahdessa osassa. Esittelijä vastustaa ensimmäinen osa. Esittelijä vastustaa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Uskoakseni tämä oli hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Uskoakseni tämä oli hylätty. Kappale 21a, uusi. Anteeksi. Control. Täällä pyydettiin tarkistamista. Second part of 61. 62 toinen, 61 äh, toinen osa. Eli tarkistamme toisen osan tarkistuksesta 61. Edustaja Ryby, niinkö? Pyydättekö puheenvuoro? Kyllä. Kun te pyydätte, että tarkistamme tämän. Eli tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Olisiko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. L'amendement est repoussé. La deuxième partie est repoussée. Hylätty, toinen osa oli hylätty. Kappale 21a. Tarkistus numero kolme. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Kappale 21, tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21a, tarkistus 30, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. Kappale 22, tarkistus 64 raukeaa. Kappale 22a, tarkistus 65, kahdessa osassa, ensimmäisessä osassa esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tämä ei ole selvää. Tarkistamme koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. yhtä monta ääntä puolesta ja vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastus on hylätty. Ça n'a pas fonctionné? Eikö teidän koneenne toiminut? Äänestyslaite ei toiminut. Meidän täytyy äänestää uudestaan. On reprend le vote. Äänestämme uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toimiko se nyt? Äänestys päättyy. Ah. La première partie. Ah, deuxième partie. Toinen osa. Toinen osa. Esittelijä vastustaa puolesta. Qui est contre? Vastaan tyhjää. Toinen osa on hylätty. Kappale 22b, tarkistus 66, kahdessa osassa. Esittelijä vastustaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa on hylätty. Tarkistus 67 kahdessa osassa. Esittelijä tukee puole- ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa. Esittelijä tukee puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Scrutin Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Kappale 23, tarkistus 68, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 69, esittelijä tukee puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 24, tarkistus 71, esitteli vastustaa. Edustaja Ryypi haluaa. Tältä osin sanoimme, että kyse on teknisestä asiasta, eli täytyy selvittää, minkälaisesta säästösummasta on kyse. Tästä ei pitäisi äänestää. Kyse on teknisluonteisesta kysymyksestä. Nous laissons monsieur le rapporteur régler cette question technique. Esittelijä ratkoo tämän teknisen kysymyksen. Kappale 25, suullinen tarkistus esittelijältä. Takes notes off, korvataan approves puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 25, tarkistus 72, esittelijä tukee puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 73 esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 26 tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 75 esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus G kahdessa osassa ensimmäinen osa esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hylätty. Je vais directement au... Siirryn suoraan kompromissitarkistukseen H. tarkistus H, johon sisältyy suullinen tarkistus was approached so far and how if. Esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää. Kompromissitarkistus H on hyväksytty suullisen tarkistuksen korjaamana. Kap- Siirrymme suoraan kappaleeseen 27, kappale 27, tarkistus 82, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 27c, tarkistus 83, esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kappale 28 tarkistus 84 esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantoa C tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. D tarkistus Numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DA, tarkistus kolme, esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. E, tarkistus neljä, esittelee vastustaa puolesta. vastaan tyhjää ja emmekö me äänestä koko tekstistä? Que nous voterons sur l'ensemble. Äänestämme koko tekstistä 27. päivä. Esitteli alkaa hyvä. Uh, oui, il n'est pas, euh, on ne peut pas voter. Emme voi äänestää lopullisesti tästä, mutta halusin kuitenkin suuntaan antavan äänestyksen, sillä lopullinen äänestys tapahtuu ylimääräisessä Strasbourgin kokouksessa. Halusin kuitenkin suuntaantavan äänestyksen, jotta voisimme nähdä, mikä on hyväksymisaste tälle sopimukselle, jonka hyväksymme työvaliokunnan kanssa. Euh, Äänestämmekö me nyt siis suunta antavasti? Suunta antavasti äänestämme. Alors, sur le vote indicatif. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Ne tous voté. Le scrutin est clos. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Alors, le vote indicatif suuntaantava äänestys 24 puolesta, 7 vastaan, 2 tyhjää. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à madame. Nyt annan edustaja Garja Sabalille puheenvuoron. Hän käsittelee toista lisätalousarvioesitystä. Oh oui, pardon. Vote un amendement numéro 1. Tarkistus numero yksi esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty näin muutettuna. Äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Alors, <laughs> on reprend. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Rapport est approuvé par 31 voix. 31 puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjä. Sur le rapport de Monsieur Denano. Edustaja Denanon mietinnöstä. Ah bon On me dit qu'il y a eu une, un problème. Minun kerrotaan, että tässä oli tekninen ongelma ja ähm, edustaja Garja Zabalin mietinnöstä tulee äänestää uudelleen, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Bon. Approbation unanime par 30 voix. 30 äänellä yksimielisesti hyväksytty. Non, sur le rapport de monsieur de monsieur Denano. Nyt pääsemme edustaja Denanoon mietintöön. Alors, au paragraphe 1, Kappale 1, tarkistus 1. Esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi numero 1, kappale 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämä aiheuttaa sen, että Tarkistus numero kaksi raukeaa. Ja myöskin numero neljä, tarkistus numero kolme puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Scrutin ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vastaan. 15 puolesta yhdellä äänellä hyväksytty. Siirrymme tarkistuksen 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 2 esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Pääsemme nyt äh, kappaleeseen 13 kappale kolme puolesta vastaan. Tämä on aivan selvää. Eli tarkistus 13 kappaleesta kolme. Esittelijä tukee. Thank you. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Kyseessä on siis numero 13. Muut raukesivat. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. seitsemän puolesta kaksi vastaan hyväksyt. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 3a, tarkistus 15 esittelee tukee puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi, tarkistus 3 esittelee tukee puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sirme nyt tarkistuksen 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kompromissi tarkistus numero 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Kompromissi on tar- hyväksytty. Tämä saa raukeamaan seuraavat. Siirrymme kompromissitarkistukseen numero 5. Anteeksi, Ähm, Reimer Bögen tarkistus 24 ei ollut katettu puolesta vastaan. Tämä ilta on selkeää. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt kompromissitarkistukseen numero 5. Esittelee tukea puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistuksen 30 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 7 kompromissi 7 puolesta. Anteeksi, tässä on kaksi osaa. Ensimmäisestä, niin, edustaja Turvallisuus, olkaa hyvä. I'm sorry to interrupt you for a second. Anteeksi, että keskeytän teidät. Kompromissi liittyen on ilmennyt ilmeisesti väärinkäsityksen syntynyt, meidän täytyy pyytää kohta kohdata äänestystä. Toivoisimme kollega Bögen ymmärtävän, ettemme äänestä tätä toista osiota vastaan. Toivottavasti tämä sopii teille. Ja, me nous sommes d'abord appelés à voter sur le Mutta ensin meidän täytyy äänestää kompromissitarkistuksesta, edustaja Turvallis. Eli ensimmäinen osa kompromissitarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. Toinen osa on hylätty. Pessu. Siirrymme nyt kappaleeseen seitsemän. Tarkistuksen 37 esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus on hylätty. Kappale 733 tarkistus. Edustaja Tomo, olkaa hyvä. Suomi, Pahoittelut, tarkistukset 34 36. Sanottiin, että mikäli kompromissi 7 hyväksytään, mutta sitä hyväksytään on puolet, niin minä en ole varma. Mm, kenties tulisi säilyttää ainakin osa siitä. On a adopté que la première part. Ainoastaan ensimmäinen osa hyväksyttiin seitsemän kompromissista. Sept. Mais euh, il semble que ce ne soit pas, ce ne soit pas compatible avec. Mutta tämä ei vaikuta olevan yhtä pitävä kompromissin kanssa. Et ça n'est pas compatible avec la première partie. Siis tämä on yhtäpitävä vain ensimmäisen osan kanssa, eli tarkistus 37. Tuon on 37 avis défavorable. Tarkistus 37 esitys, esittelijä vastustaa. Je pour l'amendement. Puolesta. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 raukeaa. Tarkistus 35. Tässä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä, eikö näin? Edustaja Turvals, ensimmäinen osa, esittelijä. Kannattaa. Ensimmäinen osa vaikuttaakin raukeavan. Si, puisque la deuxième, puisque la deuxième partie sillä ensimmäinen osa kompromissista seitsemän hylättiin, ensimmäinen osa raukeaa. Eli nyt äänestämme toisesta osasta, jota esittelijä vastustaa. Toisesta osasta puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Toinen osa on hylätty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi kahdeksan on hyväksytty. Siirrymme nyt kappaleeseen 8a, tarkistus 44 Esittelijä kannattaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 8b, tarkistus 45 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hylätty. Nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. L'ensemble du texte ainsi amendé. Tar- teksti on hyväksytty näin muutettuna 23 puolesta, 4 vastaan, 5 tyhjää. Oui, je dois partir maintenant. Oh, je vais peut-être aller jusqu'au bout quand même. Pas très long. Oui. Qui me remplace Monsieur Muresan va me remplacer car je... Edustaja Muresan korvaa minut nyt, sillä minun täytyy lähteä tapaamaan herra Gualtieria IFSin liittyvässä kokouksessa Pahoittelen tätä ja toivotan teille hyvää loppukokousta. So we move now to the vote on the report on financing and development. Nyt lähdemme äänestämään kehitysyhteistyön rahoitustekstistä, Charles Görlisin teksti, tarkistus 1 e, puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta 2, tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta kolme, tarkistus neljä, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty lukemin 12 puolesta, 16 vastaan. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Kohta 4, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 4a, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta 4b. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 4c. Tarkistus 8. Siihen liittyy esittelee laatima suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan Vastaa äänet tyhjää, hyväksytty. Kohta kymmenen, tarkistus, tarkistus kymmenen siis puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan, tähän liittyy siis myös suul, esittelijän suullinen tarkistus, kun äänestys alkaa ja päättyy hylätty. Kohta 5, tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- kohta 6, tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kollega Taho, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin äänestämme tarkistuksesta 14, olemmeko jo siinä kohtaa? Minun on sanottava, että olen yhtä mieltä suullisen tarkistuksen kanssa, jonka Robi teki, ja poistetaan sana the majority ja niin edelleen. Sopiiko tämä? We put the amendment to Tämä linkitetään suulliseen tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohtaan 9, tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11, tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12, tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13. Tarkistus 19. Kollega Gardia Zabal, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää suullista tarkistusta. Jos voin luottaa muiden ryhmien tukiin, että tämä sana strong otettaisiin pois. Huomioidaan tämäkin. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15, tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt voimme äänestää koko lausunnosta. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy.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 Dear colleagues, on the next... Uh, Arvon kollegat. Um, on the next agenda item... Niin, esityslistan kohta 13. Siirtopyynnöt. Gardia Zabal, siihen ei ole mitään pyyntöjä. Sitten 14. Holmajerin esittelemä teksti. Onko mitään pyyntöjä? Äh. Kyllä me aloitamme siirtopyynnöstä, joka liittyy Euroopan parlamenttiin. Meillä on nyt enemmän vammaisia parlamentin jäseniä. Alkuun lähdimme kolmesta henkilöstä liikkeelle, mutta niitä on nyt kuusi, joten henkilökohtainen avustaja tai muita toimenpiteitä tarvitaan, eli yhteensä 555 000 euroa, ja toivoisin, että hyväksytte tämän siirtopyynnön. We put this first recommendation. Tästä suosituksesta nyt äänestämme koneellisesti. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Siis äänestys jatkuu we can add you. We, we can add you. Wait a minute. We can add you. So, uh, it's okay. We okay. so we will do the vote? Again? We start the vote again. No, äänestetäänpäs uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21 ja 21. Sitten 28 290 euroa AKH liittyen. Tämä ei ole mikään ongelma. Tämä liittyy parlamentin ja molempien valiokomiteoiden muuttoon liittyvään kustannuskysymykseen. Sitten vielä tilintarkastustuomioistuin 245 000 euroa. Tämä on ihan looginen ja järkevä asia, sillä on olemassa kaksi budjettikohtaa henkilöstön liittyen, sopimusperusteiset 55 000 ja sitten nuorten kouluttaminen 95 000 euroa ja sitten 1200 kohtaan eli miinus 245 000. Toinen siirtyy, siirto liittyy 290 000 euroon yhtäältä. Tämä liittyy aika lailla huumoripitoiseen aiheeseen 40 000 euroa ravintoloihin ja kantiiniin. Ja huvittavinta on, että tilintarkastustuomioistuin on laskenut, laskenut myöskin sen, että kauanko joutuu seisomaan jonossa ennen kuin pääsee äh, kahvia tiskiltä pyytämään Eli siksi kahvila on pitänyt lähteä muuttamaan, jotta jonotusajat lyhenevät. Aika hauska juttu. Ehkäpä näitä jonotusaikoja kahviloiden edessä pitäisi laskea ja mitata myöskin täällä parlamentissa, mutta hauska yksityiskohta siihen liittyen. Sitten tekniset laitteet, 60 000 huonekalut, 90 000 siirto, muutot 20 000 ja toivoisin, että voisitte hyväksyä nämä kolme siirtopyyntöä. We proceed to vote, we vote. Äänestämme näistä kolmesta siirtopyynnöstä. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. <laughs> Adopted by 18. 18 puolesta, ei yhtään tyhjää, kaksi, ei yhtään vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Ja sitten viimeinen äänestys rakennukset, Jean Monnet rakennuksesta ei tänään keskustella, siihen liittyen täytyy vielä keskustella parlamentin ja komission kesken. varjo esittelijä ja minä tapaamme vielä aiheeseen liittyen Strasbourgissa. Toivomme, että tätä voidaan lykätä tätä äänestystä. Päätös pitää tehdä kahden viikon kuluttua, eli kahden viikon lykkäystä pyydän. Ja toivottavasti tämä päätös lykkäyksestä voidaan hyväksyä me varjoesittelijät kollega De Pre olemme tästä jo sopineet. Kiitoksia. No niin, voimmeko sopia siitä, että tätä asiaa, tätä siirtopyyntöä käsitellään seuraavassa kokouksessa kahden viikon kuluttua. Hyvä. Sitten viimeinen esityslistan kohta muut asiat. Jos mitään muuta ei ole, kokous päättyy. Seuraava kokous järjestetään 6. ja 7. toukokuuta. Kiitoksia.